Hyvää huomenta. Aloitamme jälleen talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Ja tuota tervetulleeksi myöskin kehitysvaliokunnan puheenjohtajan Rova McAvanin. Ensimmäinen esityslistan kohta tai pikemminkin neljäs kohta esityslistalla on asia, jota käsitämme yhdessä. Kyse on haitia koskevasta tintarustoimijoistuimen erityiskertomuksesta Kokous lähetetään internetin välityksellä 5. 6. marraskuuta ja 17. marraskuuta ja 20. marraskuuta pidettyjen kokouksien Pöytäkirjan toimitettu, mikäli huomata, että tämä ei ole päivän loppuun mennessä, ne katsotaan hyväksytyksi. Sitten kohta neljä. Esittelijämme on kuulemma juuttunut hissiin, joten toivottavasti hän pian pääsee paikalta, että pääsemme käsittelemään kohtaa neljä. Vielä paljon muutakaan asioita, mitä voitaisiin aluksi käsitellä, mutta sama kuin odottelemme esittelijää, kenties meidän kuitenkin aloittaa, koska esityslista on kovin täysi. Kenties voin antaa eh, puheenvuoron tilintarkastustoimistolle, mutta sitä ennen kenties on McAvan vielä. No, siinä tapauksessa Vesberg tilintarkastustoimistosta, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on tänään kunnia esitellä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus EUn tuesta Haitin maanjäristyksen jälkeen tammikuussa 2010. Haluaisin alkaa lyhyellä kommentilla maanjäristyksen, joka iski 12. tammikuuta 2010 Haitille. Tämä oli iso maanjäristys, joka tuhosi port au kaupunkialuetta. Siinä 230 000 suurin piirtein menehtyi, 300 000 loukkaantui ja yli 1,3 miljoonaa jäi kodittomaksi. Kansainvälisesti reagoitiin laajalti tähän tapahtumaan. Sadat kansainväliset järjestöt tulivat auttamaan. EU oli yksi päärahoittajista, avunantajista. 1,23 miljardia rahoitusapua tuli EUsta massiivinen jälleenrakennustoiminta alkoi yksi suurimmista tsunamin jälkeen 2004 Intian valtamerellä. Tässä pystyttiin näin pelastamaan monia, monien ihmisten henkiä ja heidän elinkeinojaan. Huolimatta tästä valtavasta rahoituksellisesta avunannosta tilanne Haitilla edelleenkin on epätoivoinen. Vuoden 2013 lopussa arvioitiin 210 000 ihmistä edelleenkin asui telttaleireissä. Tätä taustaa vasten e- tilintarkastustuomioistuin tutki, mitä yleistä voitaisiin oppia Haitin katastrofesta. Me teimme näin, kun tarkastelimme sitä, antoiko EUn apu jälleenrakennusapua, oliko tätä hyvin täytäntöönpanto, oliko kaikki suunniteltu hyvin apu. Huomasimme kolmen tyyppistä apua EUsta maanjärjestyksen jälkeen. Äh, helpotusapua EKolta, pääosasto, joka vastaa humanitaarisesta avusta ja kans- väestönsuojelusta, kehitysyhteistyöapua, jota tuli Europe Aidilta kehity- yhteistyön pääosastolta nopean toiminnan reaktio. Tämä liittyy ulkopoliittiseen välineeseen. Meidän tarkastuksemme keskittyi siihen, että käytiin läpi pääoperaatiostrategisia asiakirjoja ja syvällisesti analysoitiin kattavalla tavalla EUn tukihankkeita. Tässä vesihuoltoon, valmistautumiseen, katastrofeihin, hätäapuun, pitkän aikavälin kehitysapuun, jälleenrakennukseen, asutusalueella ja kriisivalmistautumiseen Haitin hallinnon kohdalla. Sitten lopuksi me tarkastelimme suoraa budjettitukea, jota oli maksettu Haitin hallituksella keinona varmistaa makrotaloudellinen vakaus sen jälkeen, kun katastrofi oli tapahtunut. Tarkastus tehtiin toka, toukokuun ja marraskuun välillä 2012. Nyt haluaisin siirtyä pää, loppupäätelmiin ja tuloksiin tästä työstämme. EU-apu perustui hyvin identifioituihin tarpeisiin ja kunnolla priorisoituihin toimiin, mutta sitä ei tarpeeksi kuitenkaan pystytty mukauttamaan tilanteeseen. Aivan erityisesti komissio olisi pystynyt tehdä enemmänkin, jotta vältetään puutteita lyhyen ja pitkän aikavälin avustusohjelmien välillä. Välittömästi maanjärjestyksen jälkeen komissio tunnisti kunnostustarpeita, jotka olivat pohjana kuntoutusohjelmille. EUn avussa keskityttiin oikeisiin prioriteetteihin, asuntokorjaamiseen, vesihuoltoon, hygieniakysymyksiin, viemäröintikysymyksiin, ravintokysymyksiin, terveys, terveyteen ja koulutukseen. Komission toimet olivat johdonmukaisia suhteessa sen kokonaisvaltaiseen yhteistyö- ja kehitysstrategiaan ja myös kehitysyhteistyötarpeisiin laimen ajatellen. Kuitenkin komissiolla oli vaikeuksia sopeuttaa sen suunnitelman, että se sopi todellakin kulloisenkin tilanteeseen. Yksi päähuomioista koski vaikeuksia, joita tuli eteen komissiolle, jotta pystyttiin yhdistämään pidemmän aikavälin toiminta ja lyhyen aikavälin hätäapu huolimatta strategisesta merkitystä, joka liittyy siihen, että nämä kaksi asiaa linkitetään hyvin yhteen. Tätä kutsutaan LRRD. -ksi. Komissiolla ei ollut selkeää yhteistä strategiaa näistä asioista, jonka kaikki komission yksiköt olisivat jakaneet toimintatapana. Tämä johti erilaisiin näkemyksiin humanitaarisen ja kehitysyhteistyöpolitiikan välillä komissiossa. Kaikkein erityisesti keskityttiin asuntotuotantoon ja tarpeisiin tällä lailla. Joissakin tapauksissa meni kuukausia siihen, että lyhyen aikavälinen hätäaputoiminnat liitettiin sitä seuraavaan, tai jälleenrakennukseen siihen liittyvän rahoituksen. Komissio ei ollut toteuttanut erilaisia strategioita, miten siirrytään nopeasta avusta pidemmän aikavälin avunantoon. Kun tarkastellaan sitten tuloksia yksittäisistä EU-ohjelmista, voimme tulla seuraavaan lopputulokseen. Suurin osa EU-ohjelmista jo kärsi viivästyksistä ja jotkut saavuttivat vain rajoitetulla tavalla edistystä. 10-13 ohjelmasta saivat aikaan tuloksia mutta vaikka lähes kaikissa oli viivästymisiä, niin kaikkein tärkeintä se oli iso asia tässä tilanteessa. Kolmessa ohjelmassa edettiin varsin vähän mukaan lukien tärkeä makrotaloudellisen avun ohjelma, jossa komissio ei ollut tarpeeksi kiinnittänyt huomiota siihen, että kehitettäisiin Haitin julkisen talouden asiantuntevuutta. Esimerkiksi joskus kumppanit eivät ole riittävästi tietoisia tilanteesta paikan päällä kun piti antaa väliaikaista tukea, joka sopi, ä, asutusta, joka sopisi tilanteeseen. Joskus puuttui teknistä asiantuntevuutta tai kielitaitoa. Pä, koordinointi päivittäisessä toiminnassa myös esti toimintaa. Sitten monimutkainen koordinaatiomekanismit ja se, että kansallisten rakenteiden romahtaminen vaikuttivat tässä huomattavalla tavalla. Sitten lopuksi yksi pääoppi tästä kaikesta on, että komissio ja ulkosuudenhallinnon pitää olla paremmin valmistautuneita kriiseihin. Täytyy nopeammin pystyä saamaan henkilöstöä paikalle oikeita määriä, joilla on myös oikeat taidot. Että huomasimme, että näin ei ollut kriittisessä vaiheessa maanjärjestyksen jälkeen Haitilla. Vielä lopuksi tuomioistuin päätyy seuraaviin suosituksiin, että parannettaisiin tehokkuutta operaatioissa katastrofien jälkeissä tilanteissa tai tällaisissa herkissä haavoittuvaisissa tilanteissa. Komissio ja tarvittaessa ulkosuudenhallinnon pitäisi ennen kaikkea parantaa riskinhallintokykyä ja valmistautuneisuutta mukaan lukien se, että henkilöstöä voidaan saada paikalle hätätilanteissa. Kaksi, pitää varmistaa tehokkaat linkit hätäavun kun, kuntoutuksen ja kehitysyhteistyön välillä. Ja kolmeksi, silloin kun antaa budjettitukea, pitää keskittyä avaintoimintoihin julkisessa hallinnossa ja turvata EUn varoja korruptiota ja tuhlaamista vastaan. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia paljon, herra Weisberg. Valiokunta on intensiivisesti seurannut Haitin tilanteen kehitystä. Kaksi vuotta sitten kävimme Haitilla paikan päällä tarkastelemassa, kuinka kammottava tilanne sairaala edelleenkin tuolloin vallitsi maanjäristyksen jäljiltä te käsittelette muita, monia seikkoja, jotka havaitsin itsekin matkan aikana. Kehitysvaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta pyrkivät yhteistuumin parantamaan tilannetta. Ja nyt haluaisin antaa puheenjohtajuuden Rouva McAvenille. Olkaa hyvä. Thank, thank you, madam. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että olen erittäin kiitollinen siitä, että talousarvion valvontavaliokunta kutsui kehitysvaliokunnan tämän yhteiseen keskusteluun. Tilintarkastustoimistoimen erityiskertomus on asia, jonka otamme erittäin vakavasti. Olen lukenut teidän kertomuksenne ja on erittäin huolestuttavaa kuulla, mitä te sanotte myöskin. Olen varma, että komissionkin edustajan paikalla Defcon ja Ekon edustajat saavat vielä puheenvuoron, mikäli haluat vastata kysymykseen, mutta vaikuttaa siltä, että siellä tehtiin kahta eri työtä rinnakkain ja toimen siirtäminen toiselle taholle ei sovinut, sopin, sujunut juovasti. EU pitää, eri toimijoiden, Ekon ja muiden pitäisi toimia niin, että ne puhutavat yhteen hiileen, mutta nyt vaikuttaa siltä, että sillä komission osasto toimivat erikseen. Komission edustajat toivottavasti voivat vastata tähän huomioon. Eriko Kerero Salom on humanitaarisen avun osalta kehitysvaliokunnassa yleis- esittelijänä. Hän joutuu lähtemään kello 9.30, joten hän toivottavasti saa puheenvuoron ja voi esittää teille kysymyksiä. Olkaa hyvä. Ambas presidenta. Kiitän molempia puheenjohtajia Rova Gresleä ja Rova McAvenia. Niin aivan kuten äh, esittelijänä haluan kiittää todella tästä kutsusta tulla budjettivalvontavaliokuntaan. Minun mielestäni me laati, analysoimme kehitysyhteistyöpolitiikkaa arvoihin periaatteisiin perustuen kehitysyhteistyössä, mutta tähän tietysti tarvitaan todellista kokemusta toteutuksesta ja uskon, että kokemukset, joita saatiin, on saatu tilintarkastustuomioistuimen kautta ja myös tämän valiokunnan mietinnön kautta. Tätä kautta voimme tunnistaa hyviä käytäntöjä, huonompia käytäntöjä ja sitä, millä tavalla voimme soveltaa samoja periaatteita kehitysyhteistyöpolitiikasta ja palvella näin parempia paremmin ihmisiä, jotka tarvitsevat tällaista apua Euroopan unionista. Tämä kertomus, joka tässä esiteltiin, osoittavat joitakin huolenaiheet, joita yleensäkin kuuluu keskusteluumme kehitysyhteistyövaliokunnassa. Yksi näistä kysymyksistä liittyy avainasemaan, joka hallinnolla on ja sillä, että luodaan tällaisia tarvittavia valtion rakenteita, jotka lisäävät poliittista vakautta maissa, jotka kärsivät tällaisista tragedioista ja katastrofeista koska uskon, että kaikki varmasti tietävätkin, että ennen kuin tämä maanjäristys tapahtui Haitilla, oltiin jo tunnistettu, että Haitilla oli vakava hallintoon liittyvä ongelma ja vakava ongelma pystyä vastaamaan kansan tarpeisiin. Tämä tietysti vielä huomattavasti lisääntyi muun muassa sen takia, että fyysisesti hallituksen rakennukset ja eri rakke- muutkin rakenteet romahtivat tietenkin tässä järjestyksessä myös ja tämän takia käytännössä hävisivät kokonaan. Ei ollut enää kykyä hallita itse maata tässä tilanteessa, hätätilanteessa. Näin kun me kehitysyhteistyövaliokunnassa korostamme hallintoa ja korostamme sitä, että luodaan tarvittavat valtion rakenteet, niin silloin varmasti olemme osuneet aivan oikeaan useimmissa, useimpien maiden tapauksissa, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Sitten toinen näistä opeista tai läksyistä, ja joka myös meitä huolettaa, miten pystyä nopeasti reagoimaan kriisitilanteessa, humanitaarisessa kriisissä, miten kehitysyhteistyön keinoin voidaan toimia. Niin kuin tässä todettiin, Pitäisi nopeasti pystyä reagoimaan ja sitten tavallaan siitä siirtyä tähän pysyvämpään kehitysyhteistyöpolitiikkaan nyt tästä, miten linkitetään lyhyen ja pidemmän aikavälin apu toisiinsa. Esittelijä sanoi, että tämä ei oikein toiminut hyvin Haitin tapauksessa ja ehkä komissio voisi hiukan itse arvioida tätä, minkä takia tämä yhteys välittömän reagoinnin ja keski aikavälin toiminnan välillä ei toiminut hyvin. Varmasti tämä liittyy myös siihen, että puuttui rakenteita, mutta siltikin. Ja sitten kolmanneksi yhteistyöstä, anteeksi koordinaatiosta. Mietinnössä korostetaan yh- koordinaatiota avunantajien välillä. Kuitenkin on myös tällainen sisäinen ongelma, EUn puolella, koska meillä on erilaisia rahoitusvälineitä kehitysyhteistyössä ja joskus ei ole riittävää joustovaraa, jotta voidaan työstää erilaisia välineitä koordinoidulla tavalla yhteen meillä on kehitysyhteistyöväline, kehitysyhteistyörahasto, on muita keinoja, joilla voi pystytään reagoimaan välittömästi humanitaarisiin kriiseihin, mutta monta kertaa meillä on kuitenkin ongelmia tässä budjettivalvontavaliokunnan komitea usein on hiukan epäileväinen tällaisen jouston suhteen, mitä liittyy erilaisiin parlamentaarisiin välineisiin. Ehkä tämä voisi olla sellainen tapaus, jonka kohdalla, kun tulee tällainen ennakoimaton katastrofi, katastrofi niin ehkä jousto onkin näissä tapauksissa tarpeen, enemmän tarpeen kuin muissa yhteyksissä. Olen varma, että tämä huolettaa teitä ehkä enemmän kuin meitä valiokunnassamme, mutta kuitenkin mitä mitä tahansa komissiossa voidaan tehdä parantamaan avoimuutta toimissamme, mitä tulee valvontaan, vastuuvelvollisuuteen, tilintarkastus tuomioistuimen suuntaan ja miten arvioimme parlamentissa ja komissiossa EUn harjoittamaa toimintaa kehitysyhteistyöpolitiikassa, niin kaikkeahan voidaan parantaa ja pitääkin parantaa. Ja jälleen haluan kiittää budjettivalvontavaliokuntaa siitä, että otitte meidät mukaan analysoimaan tätä tilannetta. Tässä ei pidä ottaa huomioon pelkästään kehitysyhteistyöpoliittisia periaatteita, vaan myös hyvää hallintotapaa, mitä tulee budjettivarojen käyttöön ja muiden välineiden käyttöön, joita meillä on käsissämme. Kiitoksia. Kiitos paljon. Voitte olla varmoja siitä, että meitä kiinnostaa varmistaa se, että säännöt laitetaan sellaisella tavalla, että apu menee nopeasti perille. Ja Haitilla humanitaarinen apu meni nopeasti perille, vaikkei sääntöjä miltei ollutkaan. Humanitaarinen apu pitää hoitaa niin, että sitä seuraa sitä kunnollinen kehitysapu. Ja paikan päällä havaittiin, että kehitysapu on erittäin pitkälti edelleenkin humanitaarista apua, ja me olemme olleet epäileväisiä sen suhteen, täytyykö näin olla. Olen iloinen siitä, että nyt äh, esittelemme on saatu ulos hiisistä. Hyvä, Jens, nyt voit esitellä mietintösi tai tämän työasiakirjan. Ole hyvä. Frau Präsidentin, nichts lieber als das. Äh... Kiitoksia. Olen erityisen iloinen siitä, että tänään vihdoinkin pääsen esittelemään tämän työasiakirjan. Voit hyvinkin kuvitella, että kun päivä alkaa sillä, että juuttuu hissiin, niin välttämättä tai väijämättä päivä voi tästä vain parantua, ei huonontua. Pyydän anteeksi kuitenkin sitä, että tuli myöhässä paikalle. havaitsin, että keskustelu jo aloitettiin ja hyvä niin, ei siinä mitään. Haluaisin kiittää tiintarustuomioistuinta Vesperkeä ja hänen työntekijöitään ensinnäkin erittäin tasapainoisesta ja järkevästä kertomuksesta tilanteen osalta ja sen osalta, kuinka tukea on mennyt perille Haitille joitakin vuosia sen jälkeen, kun katastrofit tapahtuivat. Niitähän oli useampi yksi toisensa jälkeen koleraepidemia muun muassa on vielä tuoreessa muistissa. Täällä todettiin jo, että kävimme paikan päällä tutustumassa tilanteeseen. Tilintarkastustoimisto on havainnut samoja asioita, joita itsekin havaitsimme matkan aikana, ja komission kertomuksen avulla saamme vielä täydellisemmän tilanteen kuvasta. On oikein ja sopivaa onkin, että nyt voimme kiittää myöskin komissiota – sen tekemästä työstä ja ulkosuhdehallintoakin haluaisimme kiittää. Olemme havainneet, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin, että periaatteessa voimme olla tyytyväisiä tehtyyn työhön. Huolimatta siitä, että olosuhteet olivat vaikeat haitilla, loppujen lopuksi saatiin hyvinkin paljon aikaan niiden ihmisten hyväksi, jotka saarella asuvat. Voitin havaittiin, että, voitiin myöskin havaita, että eurooppalaisten veronmaksien rahatta menivät perille niin hyvin kuin näissä olosuhteissa oli mahdollista. Olen iloinen siitä, että kehitysvaliokunnan kollegat ovat paikalla. On tärkeää, että yhdessä keskustelemme tästä aiheesta. Meillä on kummallakin oma tapamme suhtautua asiaan. Kehityspolitiikka on asia, jonka suhteen parlamentissa – on perusolettamus on se, että meidän kantamme väijäämät ovat erilaiset valiokuntien välillä. Näin ei välttämättä tarvitse kuitenkaan olla. Me voimme tehdä yhteistyötä ja täydentää toisiamme. Tiintarkastus tai pikemminkin talousarvion valvontavaliokunta on epäpoliittinen Keskustelussaan ja kehitysvaliokunta sitten täydentää tehtyä työtä. Herra Weisberg täällä jo esitti puheenvuoronsa. Voisin poimia hänen, poimia hänen puheenvuorostaan kaksi tärkeää asiaa kenties. Esinkin perusta, mitä Enrique totesi. Mainitsen vain nämä kaksi seikkaa. Asia, joka havaittiin ongelmaiseksi komission puolen se, kuinka kunnostusapu sitten nivelletään kehitysapuun. Kun tapahtuu katastrofeja, tietystikin ihmiset täytyy toimittaa juomavettä, ja tämä on humanitaarista apua, ja kaivojen rakentaminen, jotta ihmiset itse voivat sitten hankkia juomavettä, on sitten kehitysapua. Mutta mikä joudutaan, toimitaan, toimi, joudutaan toimimaan vuosikausia katosten jälkeenkin erittäin vaikeissa olosuhteissa, niin kuin Porto Princeissa esimerkiksi havaittiin. Silloin Käytännössä siirtyminen hätäavusta kehitysapuun ei ole niinkään helppoa kuin teoriassa voisi olla. Kansaisjärjestöt, jotka tekevät paikan päällä työtä, ja kun komissio paikan päällä toimii, ja sitten EU pyrkii toimimaan kokonaisvaltaisesti Porto Tässä suhteessa havaittiin ongelmia. Ja kun lukee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen ja komission reaktiot, pientä ärtymystä saattaa herätä. Se todetaan, että komissio on pyrkinyt tekemään parhaansa, että hätäapu voitaisiin niveltää kunnostusapuun ja kehitysapuun. Ja siellä on hyviä, hyvää henkilöstöä paikan päällä. Henkilöstö, joka tekee työnsä silloinkin, kun se ei ole välttämätöntä tai pakollista, mutta nyt täytyy todellakin painottaa tätä nivellysongelmaa ja sitä, että uudes, uudella ohjelmakaudella todellakin puututaan ongelmaan, eli puutteet ja heikkoudet on nyt määritelty. Ja nyt voidaan systemaattisesti pyrkiä poistamaan nämä ongelmat. Aivan varmasti meillä tulee olemaan vielä tilaisuus tulevien katastrofeiden yhteydessä tarkastella sitä, toimiiko tämä uusi komission toimintatapa käytännössä ja sitten voidaan tarkastella, ovatko tulokset parempia. Toinen seikka, jota pidän keskustelun arvoisena, jonka haluaisin poimia esiin, on komission henkilöstömäärä paikan päällä katastrofitapauksissa. Tietystikin komission palveluiden täytyy varmistaa turvallisuus ja se, että komission työntekijöiden turvallisuus on kunnossa. Kun luin komission kommentteja, siinä jatkuvasti viitattiin siihen, että joitakin asioita ei voitu hoitaa kunnolla siksi, että budjettirajoitteet tulivat vastaan. Ja lisäksi juridiset oikeus, juridiset äh, esteet tulevat eteen, constraints sanalla englanniksi. Mutta kun on kyse tällaisesta katastrofista, niin komissio onneksi voi käyttää ekon palveluita hyväkseen. Silloin eko voi koordinoida humanitaarista apua sen rahoitusta. Se, että riittävästi henkilöstöä on paikan päällä työtä tekemässä, täytyy hoitaa kuntoon, että riittävästi on henkilöstöä ja sitten myöskin Brysselistä käsin täytyy työ koordinoida. Ja kun onko se budjetti puolesta ja oikeudellisista puitekehyksistä, tässä suhteessa voidaan toivoa, että keskustelemme tämän puolen ongelmista. Minä mielelläni haluaisin tietää, mikä olisi, mitä, olisi voinut, mitä olisi pitänyt tehdä, jotta apua olisi voitu antaa enemmän ja tehokkaammin ja vaikuttavammin. Budjettivallan käyttäjänä voimme tehdä sitten parhaamme tilanteen korjaamiseksi, ensinnäkin budjettiesteiden poistamiseksi ja toisaalta sitten voidaan tarkastaa tätä juridista puolta ja siihen liittyviä esteitä Voidaan keskustella myöskin siitä, mitä säännöksiä tarvittaisiin henkilöstön käyttämisen osalta. Voimme yhdessä työstää tätä ongelmaa. Voimme kaikkiin, kaikin keinoin pyrkiä parantamaan toimintaedellytyksiä parhaimmalla tavalla. Sitten vielä ne kohdat, ja, jotka Esperkin kertomuksessa mainittu kohdassa suositukset, ja jotka minä itse olen omalta osaltani omaksunut. Haluaisin kiittää siitä suuresta tuesta, jota komissio ja tarkastustoimijoistön ovat antaneet Haiti Eurooppa kansaisjärjestön toimien osalta. Se on tarkastellut sitä, mitä maassa on tapahtunut ja mitä EU on tehnyt paikan päällä. Tämä on erittäin hyödyllistä tietoa, jota sain. Ja lopuksi toteaisin vielä, että tässä yhteydessä on hyvä merkki se, että tuomioistuin ja komissio ovat hyvin pitkälti miltei täysin samaa mieltä tilanteesta ja että komissio on täysin hyväksynyt sen, mitä tilintarastoimistoin on totea kertomuksessaan. Kiitos. Nyt kysyisin, ketkä haluavat puheenvuoron. Pelkään pahoin, että joudun tiukasti rajoittamaan puheaikaa, koska kello 10 meidän täytyy mennä seuraavan kohtaan siis tällä minuutti per puhuja. Paul Rybich ensimmäisenä, kaksi minuuttia. Tulkki korjaa. Kiitoksia. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä kertomus antaa meille tilanteen tarkastella rakennemuutostarpeita, uusia rakenteita. Kehitysavun suhteen olisi tärkeää valmistella tai pohjoista keskustella ja no, kun on kyse kansalaisjärjestöjen toiminnasta, jotka voivat antaa hätäapua, on olemassa oikeudelliset, kunnolliset oikeudelliset kehykset, horisontaaliset säännökset, jotka koskevat kaikkia kansalaisjärjestöjä, ja säännökset, joiden olla varmistetaan avoimuus. Ja entä sitten vähimmäisnormi, että Niitä käytännössä voitaisiin etukäteen tehdä päätöksiä ja hätätapauksessa hyvin nopeasti ja pätevästi tai vaikuttavasti saataisiin apua perille. Tämä oli ensimmäinen seikka. Toinen seikka, jälleenrakennus. Mikä on jälleenrakennustilanne ja tarjouskilpailutilanne? Onko kunnalliset oikeudelliset kehy- kehykset olemassa tarjouskilpailua varten ja suunnittelua varten? Ne, jotka toteuttavat näitä hankkeita, onko niiden suhteen tilanne asianmukainen, toimitaanko siellä kustannustehokkaasti ja parhaamoisella tavalla. Kehityspolitiikassa ratkaisevaa on se, onko konsepti jälleenrakennusta varten, onko kansallisjärjestöt, jotka ovat erikoistuneet jälleenrakennukseen ja koulutukseen, esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen, niitä varoja voitaisiin käyttää avoimella ja tehokkaalla tavalla myöskin tämän vuoden tämän tilanteen korjaamiseksi. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Komissiosta on paikalla pääjohtaja Putsiku Kötsviene ja konsulttina on Enzo Caputo. Caputo on pyytänyt, että hän voisi puhua viiden minuutin ajan ja esitellä ulkoisen arvion tilanteesta. Nyt herra Caputo saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aika on hyvin rajallisesti. Näin ollen keskityn keskeisiin suosituksiin ja toteamuksiin tässä arviossa. Kaiken kaikkiaan arviossa todettiin, että EUn arviossa tilanteessa nousi esille tiettyjä eh, heikkouksia myös teidän pääosastonne on toteuttanut arviota 2009-2011 haitin tilanteesta. Tuki on oikeastaan rakentunut kahdelle pääpilarille. Toisaalta on vahvistettu valtiorakenteita ja autettu kunnostusavussa ja toisaalta on taas huomioitu sosiaalisen sektorin periaatteet ja aputarpeet ja keskitytty heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Integraatio näiden kahden pilarin välillä on ollut heikompaa kuin mitä oletettiin. Tämä on jatkon kannalta suuri haaste. Budjettituki on ollut pääväline ensimmäisessä pilarissa. Se on ollut rohkea ja innovatiivinen uusi valinta EU-ssa verrattuna siihen, mitä suurin osa avun antajista on tehnyt. Aivan erityisesti on tuettu makrotaloudellista vakautta ja on autettu hallitusta käynnistämään hyvin vaikean EFM-prosessin eli julkisen rahoituksen uudistusprosessin. Aivan erityisesti vuonna 2010 60 miljoonaa euroa annettiin budjettituen muodossa hallitukselle. Nämä olivat ainoat resurssit, joita haitin Prevalin hallituksella oli käytössään, koska avunantajien resurssit kanavoitiin Clintonin komission kautta, ja sehän oli rinnakkainen rakenne. Näin ollen näiden resurssien avulla hallitus pystyi kaikista kiireellisimpiin väestön tarpeisiin vastaamaan, esimerkiksi siivoamaan kadut katastrofin jäljiltä. Muita resursseja hallituksella ei ollut käytössään. Toisaalta taas budjettituki on tullut mukanaan paljon haasteita. Nyt uudella äh, valtion rakentamissopimuksella äh, tähän on pyritty puuttumaan. Erityisesti on käyty poliittista vuoropuhelua, jotta voidaan käyttää niitä mahdollisuuksia hyödyksi, jotka olivat tuolloin heikompia kuin niiden olisi pitänyt olla. Nyt on tarpeen huomioida myös muita kuin rahoitustoimia kapasiteetin rakentamisessa, jotta voidaan parantaa avoimuutta, tehokkuutta, tukea tukea ja sen myöntämistä sektoraalisille alakohtaisille politiikoille ja tukea myös sektorikohtaista koordinointia – EUn uusitun hallinnoinnin avulla. Tuolloin tätä kapasiteettia ei ollut olemassa ja näitä suosituksia ei ollut silloin vielä kehitetty. Kun sitten siirrymme toiseen pilariin, niin on todettava, että EU on saanut aikaiseksi joitakin huomattaviakin tuloksia tietyillä alakohtaisilla Äh, alakohtaisissa strategioissa, mutta kuitenkin kestävyyden tukeminen näiden tulosten kannalta oli varsin heikkoa. Aivan erityisesti tästä esimerkkinä voidaan pitää LRRD-strategiaa, avun niveltämistrategiaa, joka jo mainittiin aiemmin. Erilaisia yrityksiä on ollut EUn taholta saada aikaiseksi avun niveltämisstrategia, aivan erityisesti koordinaatiossa Ekon kanssa. On arvioitu yhdessä äh, toimintojen tarvetta. Tämä on toteutettu myös yhdessä edustuston kanssa. On myös toteutettu riskinarviointia kansallisen strategian mukaisesti ja myös äh, väestön suojelu on otettu tässä huomioon. Nämä pyrkimykset ovat kuitenkin olleet suhteellisen heikkoja, eivätkä ole olleet kestäviä luonteeltaan. On tarpeen saada EUn strategia Haitissa avun niveltämisen osalta. Meillä on tähän asiaan aivan yksityiskohtaisia suosituksia. Sen on sisällettävä Ekon, EDFn integroiminen – suunnittelun ja toteuttamisen tasolla. Nyt ne toimivat eri aikajanoilla, aikapuitteistoissa ja koordinointi näin ollen hyvin vaikeaa. Sitten uudet strategiat sekä valtiollisille toimijoille että muille toimijoille kumppanuudessa. Näin voitaisiin tukea jälleenrakennusprosessia. Sitten kunnostusapua ja toimia pitäisi paremmin koordinoida yhdistelmänä ja poliittinen talous nyt, kun hätäapua ja kunnostusapua toteutetaan, niin nimenomaan tälle osallehan suurin osa toimista keskittyy. Ja, vielen Dank. Also wenn ich mir das jetzt mal erlauben darf. Kiitoksia. Jos voin sanoa sen, että on ihan varmaa, mikä tämän tutkimuksen lisäarvo nyt on ollut, koska mm, mitään sellaista ei ole estetty, mitä emme jo tienneet. Ehkä komissio voisi vielä täydentää, ja tässähän tuli myös kysymyksiä komissio. Thank you, Madam Conchair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun pitäisi alussa kiittää tilintarkastustuomioistuinta arvokkaasta työstä ja minun todellakin täytyy kiittää arvioijia ja esittelijä Gajeria. Ja tämä on nyt se tilanne, missä tunnustetaan, kuinka monimutkaisessa tilanteessa olemme toimineet. En todellakaan voi löytää mitään muuta maata, missä tilanne olisi näin hankala monimutkainen meillekin edetä, herra Gajer. Sanoitte, että te luotatte, että te, meillä on hyviä ihmisiä ja haluan vakuuttaa, että todellakin on. Meillä on sitoutuneita ihmisiä paikan päälle, jotka tekevät ankarasti työtä ja tämä liittyy jopa pääjohtajaan. Hän on ollut vasta vuoden tässä pääosastossa pääjohtajana. Yksi hänen ensimmäistä matkoistaan äh, oli juuri Haitiin nähdäkseen miten olivatko nämä löydökset oikeita ja olimmeko me tarvaksi vahvasti paikan päällä, että varmistetaan, että operaatiot paikan päällä suoritetaan hyvällä tavalla. Te ymmärrättekin tämän monimutkaisen tilanteen, se ei ole mihinkään hävinnyt tällä välineen, kun me puhumme siitä, että siirryttäisiin pois äh, hätäavusta pois. On vieläkin tässä maassa 77 prosenttia väestöstä asuu alle kahdella dollarilla päivällä, 40 prosenttia ihmisistä – ei osaa kirjoittaa eikä lukea. Joten tässä kontekstissa me tehdään työ, teemme työtä. Voitte vain kuvitella, kuinka vahva hallinto voi sitten olla. Hallitus voi olla. Me teemme työtä kahdella rintamalla. Yritämme saattaa palveluita kansalaisia. Tähän, tässä, tähän liittyvät kansalaisjärjestöt. Sitten meidän pitää vielä tehdä yhtä, yhteistyötä hallituksen kanssa. En pysty hallitusta korvaamaan kehitysyhteistyön avulla. Olen iloinen siitä, että tunnustettiin se, että budjettitukioperaatio on tuonut tuloksia ja on mahdollistanut sen, että hallitus pystyy jatkamaan olennaisia tehtäviään. Ja me jatkossakin tulemme tekemään tällä tavalla. Ymmärrämme kommentit hallinnon roolista ja se on myös meille ratkaisevan tärkeä asia. Me näemme tämän laajemmin, me tuemme siellä uudistetaan valtionrakenteita. Se on yksi alue, jolla toimimme. Mehän tuemme valtiota valtion äh, rakentamissopimusten kautta. Meillä on monenlaisia kehyksiä ja näin me pyrimme varmistamaan tilivelvollisuuden ja avoimuuden. Kun USA tuli Haitille, he olivat todella järkyttyneitä avoimuustilasta ja kun tarkastelemme tätä asiaa, me kysymme, mitä avoimuus tarkoittaa, jos ei ole tilastotietoja. Eihän se tarkoita yhtään mitään tämä avoimuuskaan silloin. Emme voi ottaa vain yhtä kysymystä ja hoita, yrittää hoitaa sitä. Tarvitaan systeeminen järjestelmän lähestymistapa niin kuin teemmekin ja me puhumme tästä budjettituesta valtion rakentamassa sopimuksessa ja näin pyritään pääsemään poliittisen vuoropuhelun ja tukemaan hallitusta, kun se toimii korruptiota vastaan. Olemme pahoillamme siitä, että jotkut parlamentin jäsenet eivät ole täysin tyytyväisiä meidän toimintaamme ja reagointiimme no, paperivastaus on tietysti vain vastaus paperilla, mutta nyt meillä on lähetystö, joka on kaikkein suurin lähetystö tällä alueella. Vain Washingtonissa on suurempi lähetystö, joten edustustamme todellakin otamme työmme vakavissamme ja me haluamme konkreettisia tuloksia, jotka voidaan myös mitata, mutta tietenkään emme voi korvata siellä hallitusta omalla toiminnallamme. Sitten kommentit, jotka liittyvät tähän yhteyteen Ekon ja meidän välillä. Te olette ihan oikeassa, me elämme dynaamisessa prosessissa, asiakirjoja ei ollut olemassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö oltaisi tehty jotakin. Me teimme yhdessä työtä toimimme samojen kansalaisjärjestöjen, joiden kanssa, jotka olivat tehneet työtä esimerkiksi ensimmäisessä hätäavun yhteydessä ja nyt tulevina seuraavina vuosina pyritään rakentamaan asuntoja eikä mitään suojia enää. On tällaista jatkumoa ja tutustu, tunnetaan paremmin kieli, tavallaan asiakkaamme siellä paikan päällä ja koko tämä ympäristö on tutumpi. Tällä hetkellä pyrimme laatimaan maastrategiaa. Tätä keskustelua käymme kaikkein korkeimmalla tasolla kahden pääosaston välillä, Ekon ja kehitysyhteistyön pääosaston välillä, mutta olette oikeassa, meillä ei silloin ollut mitään strategiaa olemassa. Ja tämän tuloksena me olemme samaa mieltä kaikista suosituksista, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt. Me jo täytäntöön panemme niitä itse asiassa. Me uskomme, että arviointi, jonka riippumaton konsultointiyritys teki, parlamentin suosit asetuksesta ja teidän varapuheenjohtaja tehdä tätä tutkimusta pyysitte. Olemme tästä samaa mieltä, olemme alkaneet jo toteuttaa tätä, tunnemme vain yhtä, yhdestä suosituksesta olemme hiukan eri mieltä. Mielestäni me teemme vilpittömästi hyvää työtä EU-rahoittajien kanssa ja koordinoimme rahoittajia. Meillä ei ole mitään haasteita, koska tässä on kyseessä on kaksi maata, Ranska ja Espanja. Ranskan kanssa teemme ihan käsikädessä työtä ja koordinoimme asioita ja toimintaamme paikan päällä myös Espanjan kanssa. Meillä ei ole mitään ongelmia koordinoinnissa rahoittajien kesken. Haiti itse asiassa oli ensimmäisiä maita, joka sai aikaan, jossa saatiin aikaan tällainen yhteisohjelmointi. Laadimme ohjelmat yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja mietimme, miten strategiaan tartutaan Haitin kohdalla Haluan kiittää erityisesti esittelijä Gajeria. En usko, että se on täältä edes hengissä tästä kokouksesta. Mutta te sanoitte kuitenkin, että olette avoin keskustelemaan kanssamme. Ja olisinkin todella kiitollinen, jos tulisi tilaisuus tähän, koska on kaksi suostusta, jotka meidän mielestämme voisivat vaikuttaa epätoivotulla tavalla, jos me näin toimisimme, jos sallisitte meidän keskustella työryhmässä tästä, näistä kysymyksistä, niin se olisi todella arvostettua apua. Kiitoksia. ja niin No, ei tämä kokous vielä loppu. Kaksi kollegaa on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Kollega Ahno ensin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. These, uh, may be issues that... Nämä voivat olla kysymyksiä, jotka tulevat kehitysyhteistyön valiokunta ihan säännöllisesti, enemmän pikemminkin kuin talousarvovalvontaan. On hienoa, että voimme kommentoida näitä kysymyksiä tässäkin yhteydessä. Me katsomme näitä seikkoja aika lailla jälkikäteen ja katsomme, miten kriisiin on vastattu ja katsomme, olisiko rahat voitu käyttää hyödyllisemmin. Aina käydään jonkinlaista sovittelua toisaalta nopeuden suhteen ja sitten minkälaista apua on laadultaan. Humanitaarinen apu reagoi aina katastrofiin katastrofit ovat aina erilaisia kuin edeltäjänsä, eli ei voi olla täydellisesti suunniteltua katastrofiapua heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Nämä kysymykset ovat aina olemassa, ovatpa sitten hallitukset tai Euroopan unioni asiaa katsomassa tai katsotaanko sitten asiaa YK-tasolta. Ja totta kai sitten hyväntekeväisyysjärjestöt ja kansalaisjärjestötkin täytyy huomioida uskomattoman nopea ja laadultaan keskiveroinenkin apu voi olla parempaa kuin sitten korkealaatuinen, joka tulee liian myöhään. Täytyy katsoa, miten hallitukset ovat toimineet. Usein ne ovat toimineet tuskallisen hitaasti verrattuna järjestöihin. Usein järjestöt ovat kentällä todella nopeasti auttamassa ja vaikuttavat tilanteeseen. Hallitukselle voi esimerkiksi sairaalan rakentaminen kestää viikkokausia, mutta sitten järjestöt pääsevät parissa päivässä käyntiin. No sitten myös kertomus tilanteesta. Kun ajatellaan majaristystä, niin nopeus on kaikki kaikessa. Ihmisillä ei ole ruokaa, kotia, lääkkeitä, suojaa. He eivät voi odottaa apua. Tehokkuus on tässä tärkeää. Nopeus ei saa kuitenkaan kärsiä tässä tehokkuuspyrkimyksessä. Äh, tämä voi olla hassu kommentti minun suustani, kun otetaan huomioon, mistä minä tulen ja olen talousarvojen valvontavaliokunnassa. Aika loppui. Sitten Ajana Sender kaksi minuuttia. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Voisin kiittää Jensiä kaikista ajatuksista ja suosituksistaan. Voisin esittää komissiolle kysymyksen. Kun tarkastellaan tärkeimpiä elementtejä tässä kertomuksessa ja sitä, kuinka on pistetty täytäntöön työt erittäin monimutkaisessa ja vaikeassa tilanteessa, kuten Haitilla, niin täytyy myöskin pohtia sitä, miten voidaan toimia kaikissa katastrofitilanteissa. Eilispäivänä järjestettiin konferenssi, jossa oli paikalla Välimeren alueen sidosryhmiä. Siellä yksi syyrialainen puhui Syyrian katastrofista ja siitä tosiasiasta, että koulutuspuoli oli yksi ikävimpiä ongelmia, Nuoret, jotka vuosikausi eivät ilman koulutusta, ovat ongelma. Haluaisinkin esittää kysymyksen. Kyse on perusasiasta, jonka suhteen meidän täytyy pyrkiä puuttumaan tilanteeseen. Kyse myöskin yhteiskunnan rakentamisesta. Se työ, mitä komissio tekee paikan päällä, sen osalta haluaisin kysyä, mitä me voimme tehdä auttaaksemme tällaisessa perusasiassa, jotta normaaliin tilanteeseen voidaan palata. Koulutus täytyy saattaa kuntoon, koska se on niin tärkeä asia niiden nuorten kannalta, jotka ovat maan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Tämä on perustavantoinen kysymys. Tämä on ensimmäinen kysymys. Tintarkoistustuomioistuimelta haluaisin kysyä seuraavaa. Nyt kun me puhumme täysin päivän selvistä asioista, niin täytyy ottaa esiin koordinaatio-ongelma. Kuinka Koordinaatio toteutuu näin kammottavissa olosuhteissa. Koko maa on pieniä pirstaleina katastrofin jälkeen. Mitä te suosittelette, jotta voitaisiin koordinaatio saada parempaan kuntoon? Herra Vesberg, nyt voitte esittää loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme koordinointikysymyksestä, niin yksi havainnoistamme oli tietysti se, että Euroopan unionin on puhuttava yhdellä äänellä ja koordinoitava paremmin jo etukäteen ennen kuin katastrofi iskee. Sen jälkeen tilanne monimutkaistuu koordinoinnin osalta. Olen tyytyväinen, kun kuulen, että tämä työ on jo käynnissä komissiossa. Se oli yksi niistä seikoista, jonka katsoimme yhdeksi hälyttävimmistä Haluaisin korostaa myös sitä, että aivan niin kuin edeltäjä puhuu ja mainitsi, nopeus on tärkeätä. Suunnittelua ei ole riittävästi silloin, kun lähetetään vahvistusjoukkoja. Näin ei siis ollut silloin, kun katastrofi iski. Ja tämä johti siihen tilanteeseen, että varoja oli käytössä, mutta ei henkilökuntaa hoitamassa varoja. Ja tämä ei tietenkään ole hyvää hallinnointia. Täytyy sanoa, että ymmärrän täysin komission huolen henkilökunnan turvallisuudesta. Tämä on aivan itsestään selvää. Mutta Haitin oppina on oltava se, että on oltava jonkinlainen hätäjoukko, joka voidaan hyvin vaikealle alueelle nopeasti lähettää. Minkälainen edustusto ei koskaan oma sellaisia resursseja, vaan resurssit on tuotava sitten hätätapauksessa tilanteen mukaisesti. Ja sanoisin, että tämä on yksi tärkeimmistä opeista, joka meidän on haitista otettava. Eli olemme tulleet tässä aivan samaan johtopäätökseen kuin komissio. Kiitoksia. Haluatko esittele vielä puhua lopuksi? Kiitos ilomielin. Ei minun tarvitse nyt kaikkia kommentoida. Kenties vain muutaman väärinkäsityksen voisin hälventää. Rova pääjohtaja tai rova johtaja oli huolissaan siitä, ettei pääse hengissä pois tästä kokouksesta. Toteasin, että meidän valiokuntamme on aina ollut mitä ystävällismielisin komission suhteen, komissiota kohtaan. Enkä me mietinnössänikään pyri millään tavalla täysin kritisoimaan komission toimintatapaa päinvastoin. Haluaisin tämän tehnyt selväksi. Ne olosuhteet, joissa te toimitte, olivat vaikeat, joten siihen nähden te teette erittäin hyvää työtä. Muutaman seikan halusin poimia esiin. Tiintarvostoimistojen on esittänyt jo kritiikkiä ja minä katsoin, että joissakin kohdin kyllä tämä on aivan oikein paikkansa pitävää, mutta kun tarkastellaan katastrofaalisia puiteolosuhteita, joissa te to- joudutte toimimaan, niin tässä pätee se, mitä Ahno to- totesi. Nopea apu on parempi asia kuin täydellinen apu. Ja tämä minä halusin tehdä selväksi. Olen ilomielin samaa mieltä siitä keskustelusta, jota halutaan käydä toimintatavoista. Kyse on vasta työasiakirjasta. Monet suositukset äh, olen jättänyt pois. ilomielinen voin ottaa jotakin seikkoja vielä mukaan. Ei minä välittömästi tarvitse tästä asiasta päättää. Nyt tämä on todellakin vasta vain työasiakirja ja esittelijä sitten loppujen lopuksi katsoo, ottaakohan huomioon kaiken se, mitä olen kirjannut paperille. Loppujen lopuksi meillä on vielä kuukausia aikaa työstää tätä asiaa ja tehdä johtopäätöksiä tästäkin keskustelusta, jotta tekstistä tulee optimaalinen Tähän olen valmis. En tiedä, onko tässä tulkkaus tai ymmärrysongelma, kun on kyse siitä, että komission suurin latinalaisen Amerikan edustusto toimii Haitilla ja sen osalta tiedon saantia, hyvät henkilöstöresurssit. En mistä kritisoinut vaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta kun lukee, siellä väijäämättä törmää siihen seikkaan, että komissio sanoo, että perustuslaillisista syistä ja budjettisyistä enempää henkilöstöä ei saatu käyttöön. No sittenhän teidän pitäisi sanoa meille, mitä budjettiongelmia tai oikeudellisia ongelmia teillä siellä oli. Sitten me voimme lainsäätienä pohtia sitä, haluammeko muuttaa säännöksiä ja miten haluamme niitä muuttaa. Optimaalinen apu niiden sääntöjen valossa, jotka estävät toiminnan. Ei ole järkevää. Budjetti on se, mikä on, mutta se, mitä voidaan tehdä budjettirajoitteista huolimatta, täytyy hoitaa mahdollisimman hyvin. Ja ilomielen haluaisin myötä vaikuttaa siihen, että se hoidetaan paremmin. Ja hallitustilanne on paikassa se, mikä se on. Ja hallitustakin voitaisiin sanoa katastrofiksi aivan oikeutetusti. Ja kun komissio pyrkii tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa, niin kuin sen täytyykin tehdä, pikkuhiljaa voidaan pyrkiä parantamaan myöskin yhteistyötä hallituksen kanssa. Tässä yhteydessä haluaisin vielä jälleen kerran painottaa samaa, mitä työasiakirjassakin. Minä tuen täysin sitä, että komissio toteaa, että nyt on pakko lakkauttaa mahdollista keskeyttää maksut, koska havaitsemme, että hallitus Haitilla ei ole niin pitkälle kehittynyt, että se voisi vastata rahoista, jotka sieltä toimitetaan. Tätä minäkin haluaisin omassa kertomuksessani painottaa, niin kuin Afganistanikin yhteydessä. Budjetti varata ovat instrumentti, johon liittyy tiettyjä etuja, joita ei saada aikaan muiden toimien kautta, mutta tähän liittyy myöskin heikkouksia. Ja tässä täytyy tehdä poliittinen päätös. Tunnustammeko me ongelman, joka liittyy hallintoon, vai aloitammeko järkeellä strategialla ja pyrimme pikkuhiljaa muuttamaan tilannetta, vai lopetetaanko kokonaan budjettiapu? Minä en kannata tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa. Budjettiapua täytyy antaa, mutta tähän täytyy liittää tiettyjä ehtoja. Komissio on tässä oikeaan suuntaan pikkuhiljaa tässä voidaan pyrkiä parantamaan esimerkiksi hallintoa haitilla. Hallintoa haitilla, että kunnollinen rahoituksen valvonta toteutuu ja korruptiota vastaan voidaan taistella. Kaikki nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka vastaavat minun poliittisia pyrkimyksiäni myös. Ja mikäli asiat kehittyvät oikeaan suuntaan, tästä täytyy antaa kiitosta. Paul Rybich häipyy jo paikalta mutta hän puhui näistä oikeudellisista kehyksistä ja tarjouskilpailuista. Ja Haitin hankintavirasto perustettiin nimenomaan tilanteen parantamiseksi tarjouskilpailun osalta ja sen varmistamiseksi, että kun on kyse kehitysavusta, infrastruktuurin rakentamisesta ja kaikista muista toimista, esimerkiksi terveys, terveydenhuoltojärjestelmän kuntoon saattamisesta, niin kaikki asiat hoidetaan sellaisella tavalla, että komissio pystyy paremmin valvomaan ja hallinto toteutuu paremmin niin, että korruptiota voidaan torjua tai ainakin vähentää, ainakin vähentää korruptiota. Asiassa on edistytty. Tämän osa täytyy antaa tunnustusta. Ilomielin jäänyt vielä odottelemaan teidän kommenttejanne. Kreslen kertomus tai mietintö osittain liittyy tähän myöskin. Ja pari kuukautta Ingen siunauksella me voimme tätä asiaa vielä työstää. I thank everybody and uh, your committee. Haluaisin kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä kiittää vielä kaikkia, jotka osallistuvat keskusteluun. Talousarvon ja me katsomme tätä tarkasti. Olemme kutsuneet myös DevCon pää osaston johtajan tammikuun kokoukseemme. Katsomme tätä koko mekanismia, jota on nyt kiristetty Haitin jälkeen, eli puhumme kyllä tästä aiheesta. Budjetti rahoi, rajoitteet, kenties johtajat pitävät minuakin ajan tasalla näistä kysymyksistä. Ydinkysymys minun kannaltani, ja kaikkihan totesivat jo tämän. Me istumme täällä mukavassa lämpimässä kokoussalissa. Me emme ymmärrä, minkälaista henkilökunnan on tehdä työtä noissa äärettömän vaikeissa olosuhteissa paikan päällä. Meillä on myös muita kriisejä, Ebola-kriisi, ja samat kysymykset nousevat esille uudelleen. Lyhyen aikavälin toimet, kyllä. Sieltä täytyy päästä liikkeelle. Ei voida pohtia, että sitten kolmen vuoden kuluttua etsitään syyllisiä. Täytyy ottaa opiksi. Emme me etsi syyllisiä, vaan pohdimme, miten toimimme uusissa tilanteissa. Kiitoksia kovasti. Tehdään yhteistyötä näissä kysymyksissä. On äärimmäisen tärkeää parlamentissa, että teemme yhteistyötä. Emme voi kritisoida komissiota siitä, että se työskentelee tällä tavalla siilokohtaisesti näiden kysymysten parissa, jos me itse teemme niin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Ilomielen voimme nyt siirtyä seuraavaan kohtaan estyslistalla. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta.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 Nyt siirrymme esityslistan kohtaan viisi. Yhdessä kohdan kuusi kanssa. Viitana liittyy komissiolle annettavaan vastuuvapauteen ulkoisen avun osalta ja naapurisavun osalta. Meidän määrä keskustella komission kanssa, komissari Mimichan kanssa näistä kahdesta seikasta. Minä itse olen tämän komission vastuuvapauden esittelijä ja varapuheenjohtaja, joka vastaa asiasta, ei valitettavasti pääse tänään paikalle keskustelun aluksi. Hän tulee kenties myöhemmin. EDFstä Rova ja Palva on poistan esittelijä. Toivotan komission, komissarin edustajan tervetulleeksi myöskin naapuruusavusta vastaavan komission virkamien päkkijohtajan tervetulleeksi. Mehän tunnemme toisemme erittäin hyvin, Aron Rouva, Lava, äh, Rova Lamarck, en heti muistanut nimeänne, pyydän anteeksi. Te voitte esittää huomionne tähän vuosikertomukseen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensinnäkin kiittää komissiota tilaisuudesta esitellä teille luku seitsemän tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Se on ensimmäinen kertomus, jonka esittelen sen jälkeen, kun olen tullut tuomioistuimen. Luvussa seitsemän käsitellään ulkosuhteita, kehitysyhteistyötä, laajentumista ja humanitaarista apua siis vähän kapeampi ala kuin monivuotinen rahoituskehys kohta neljä, jossa on myös muita menoja muilta sektoreilta kansainvälisissä yhteyksissä. Kyseessä on talousarvio, jossa maksut ovat vakaita. Ne edustavat 6,2 miljardia euroa 2013 vuonna ja sitoumukset kaudella 2007-2013 ovat lisääntyneet, on saavutettu 9 miljardia vuonna 2013, joten tämän luvun kohdalla voidaan esittää samat huomiot kuin tuomioistuin tekee kokonaisuudessaan EU-talousarviosta. On yhä nouseva ero kasvu, maksujen ja sitoumusten välillä. Haluan keskittyä päätoteamuksiin kertomuksessamme ja haluaisin kehitellä tässä tarkemmin kolmea kohtaa. Ensinnä tietenkin epäsäännönmukaisuudet, joita on tullut esille tarkastuksissamme. Me määr, kvantifioimme eri indikaattoreiden avulla, jotka laaditaan tilastojen avulla ja virhetaso todennäköisemmin saavuttaa 2,6 prosentin tason. Haluaisin huomauttaa, että se liittyy aikaisempien vuosien suuntauksiin. Se oli hiukan ylemmällä tasolla vuonna 2003,3 prosenttia oli silloin lasku, joka totea, todetaan 2013, kun ajatellaan suuntausta kaudella, niin se ei ole todellista. Sitten me, on 112 operaatiota, 30 niistä totesivat, että virhetaso oli 17 prosenttia, koska siellä oli mä, äh, virheitä, jotka, joiden summat pystyttiin mittaamaan ja otamme mukaan tähän vi- näihin virheisiin. Mistä nämä virheet syntyvät? Kahdelta kaksi kolmasosaa johtuu epäselvistä menoista, TVA-kysymyksistä ja sitten julkista hankinnoista. Otamme esille myös, että että silloin kun komissio on hyväksynyt nämä menot tai ei ole ollut perusteltavia asiakirjoja 11 prosentissa tapauksissa Tässä on siis kyse kaikissa tapauksissa rikkomuksista, jotka liittyvät varanhoitoasetukseen ja sen sääntöihin. Haluaisin muistuttaa kuitenkin tämä virhetaso, joka perustuu metodologiaan, jota käytämme kokonaisuudessaan vuosikertomuksessa. Siinä ei oteta huomioon todellisuutta ja tarkastusten lopputuloksia ja loppupäätelmiä, koska joidenkin virheiden kohdalla niitä ei voida mitata. Ja me emme ole integroineet niitä mukaan virhetasoon. Nämä virheet näkyvät usein tilintarkastustuomioistuimen päätelmissä ja niitä kommentoidaan paljon mediassa. Otin jo esille yhden elementin, joka aiheuttaa, että operaat, jotka eivät ole mukana virhetason laskelmissa, otan esille vielä toisen, esimerkiksi budjettituki, jonka kohdalla emme pysty huomaamaan säännönvastaisuuksia, koska budjettitukea myönnetään valtioille ja budjettituki edustaa huomattavaa kokonaissummaa ulkos ulkoisessa toiminnassa, koska se edustaa 13 prosenttia luvun seitsemän kohdalla ja 24 prosenttia EKRssä. Nämä varaukset mahdollistavat kuitenkin sen, että voidaan miettiä tätä virhetasoa ja sitä, mitä sitä varsinaisesti tarkoittaa, ja tulla, voimme tulla siihen johtopäätökseen, että kokonaisuudessaan menot, jotka komissio on hyväksynyt, niin niihin vaikuttaa huomattavaa virheiden määrä, koska erilaisia sääntöjä vastaisuuksia löytyy. Kannattaa myös todeta, että Europe Aid saa tekee myös omia virheitään. Tällä jäljellä jäljellä virhetaso, joka ei perustu samaan metodologiaan kuin tuomioistuin käyttää, koska se liittyy sopimusten loppuun viemistä, lopettamista ja näin voidaan laskea virheet kun pyritään korjaamaan virheet, niin se ei ole kuitenkaan näiden virheen näitä oli 3,35 prosenttia. Olemme jatkuvassa yhteydessä pääosastoon, jotta lähentäisimme metodologioitamme toisinsa, ainakin niitä, niitä voitaisiin vertailla keskenään. Siis virheitä on, sellaisia virheitä on myös, jotka eivät löydy virhetasolta. Tämä on toinen huomio, niin uskon, että näissä tärkeissä kohdissa kertomuksessamme käy ilmi, että tarkistuksessa on todettu huomattavia puutteita ennakkomaksuissa laajennuspääosaston yhteydessä me olemme todenneet, että mitä tulee kansalliseen jäsentä valmistavaan apuun, komissio on hyväksynyt ennakkomaksuja kokonaisuus on 150 miljoonaa euroa, se on 20 prosenttia tämä pääosaston kokonaismenosta ja tämä hyväksyminen tehtiin silloin, kun puuttui kuitenkin asiakirjoja, joiden kautta oltaisiin voitu vahvistaa, minkälaisia menoja oli todellisuudessa ollut, mitkä vastasi, mihin vastasivat hyväksytyt summat ja mitkä olivat hyväksyttävissä yleensä valintakelpoisia. Päinvastoin komissio on hyväksynyt eh, ennakkomaksuja perustuen omiin arvioihinsa eikä Todellisen kustannuksen Meidän näytteissämme oli yhdeksän operaatiota, ne edustivat tätä summaa kuitenkin. Me seurasimme tarkastuksiamme ja tiimimme kävivät tarkastamassa muita operaatioita ja totesivat, että samat virheet, joita pidän järjestelmän virheiksi, löytyvät näistä muistakin operaatioista. Menimme hiukan pidemmälle ja totesimme, että itse asiassa tämän tyyppinen metodologia, jota käytettiin, kaikissa operaatioissa hyvä, sama tilinpitäjä hyväksyi nämä menot, siis käytettiin tällaista ristiriita, öö, toimittiin toisin kuin varainhoitoasetuksessa selvästi sanotaan. Pääjohtajan olisi pitänyt esittää varaus, mitä tulee näihin huomattaviin summiin, 150 miljoonaa euroa siis, näin ei kuitenkaan tehty ja komissio tunnusti tämän virheensä ja muutti tilejä, tarkasti tilinsä toukokuun lopussa 2014 siis taanehtivasti muutti tätä tekstiä sen jälkeen, kun oltiin allekirjoitettu äh, pääjohtajan DAS-lausuma, tarkastuslausuma, kun nämä näihin operaatioihin kuitenkin liittyi virheitä varainhoitoasetuksen asetuksen kautta ja sitten tuli tämä Äh, korjaavat lausunnot eivät muuttaneet virheitä, koska ne todettiin silloin, kun oltiin hyväksytty ennakkomaksuja tai mm, haluaisin huomauttaa, että, että, me muka, että emme ottaneet mukaan tätä sääntöjen vastaisuutta virhetasoon, koska arvioimme sitä kaikkien operaatioiden yhteydessä. Se ei vaikuttanut tilien säännönmukaisuuteen, koska nämä liittyvät näihin ennakko maksuihin ja me voimme me voimme ne määritellä kokonaisuudessaan, mutta meistä ei näyttänyt hyödyllistä toimia näin, koska tämä olisi täysin vääristänyt virhetasoa, koska silloin virhetaso olisi huomattavalla tavalla noussut. Haluan sanoa, että vastauksessani teidän valiokunnallinen komissio, tai kun komissio vastasi näihin kysymykseen, niin komissio antaa ymmärtää, että se aikoo muuttaa menettelytapaa ja se tuntuukin toivottavalta ja muutokset on esitelty tilintarkastustuomioistuimelle, että vakuutettaisiin siitä, vakuututtaisin siitä, että tuomioistuin ne hyväksyy ja haluaisin eh, sitä pienen sävyeron. Tietenkin yhteyksiä on ollut teknisellä tasolla meidän eh, kahden välillä, mutta tuomioistuimen tehtävä ei ole hyväksyä tämän operaatioita. Tulitarkastustuomioistuin tulee ottamaan kantaa operaatioihin, jotka se toteaa sitten tulevan tarkastuksen yhteydessä. Halusin hiukan täsmentää tässä komission tämä vastausta. Sitten kolmas asia, niin käsittelin sitä jo hieman. Se koskee rajoituksia tarkastuksessamme alueet, jotka kuuluvat meille ulkoasioissa. Ensinnäkin budjettituki ja sitten yhteisrahoitus. Budjetti tuesta, niin kuin jo sanoin, se on tukea jonkun valtion yleiseen talousarvioon. Se on huomattava menettelytapa EUn toiminnassa, koska se on, edustaa 13 prosenttia luvussa 724 prosenttia EKRn kohdalla, Euroopan kehitysrahaston kohdalla. Ja meidän äh, tarkastuksemme, tietyt rajoitukset, me emme voi ylittää sitä tasoa enää, kun maksut on tehty tälle kumppanimaalle, koska silloin kumppanimaan täytyy käyttää nämä varat ja sitä vastoin tehdä tiliä käytöstä sitten. Joten tämä on aivan se, selvää, että emme löytäneet virheitä 20 operaatiosta, jotka tutkimme tämän näytteemme yhteydessä. Näin ollen komission tehtävä on tarkistaa, onko budjettituki todella mennyt niihin tavoitteisiin, joita varten se myönnettiin, emmekä voi tarkistaa tilannetta muutoin emme voi ta- tarkistaa, onko komissio tehnyt vai ei. Siis tässä tapauksessa yksi operaatio koski komission tekemiä maksuja 15 miljoonaa euroa marraskuussa 2013 Ukrainalle tämän budjettuen hyväksymisessä vaaditaan sitä, että komissio pystyy tarkistamaan, että tuki vastaa tavoitteita, joita varten tuki myönnetään, mutta tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ei pysty tätä tuloksellista mitenkään varmistamaan. Sitten kolma, toinen kohta, tämä siis osoittaa, että meidän tarkistuksemme on tietyt rajoitukset ja tämä näkyy aivan erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä, jolloin EU toimii muiden kansainvälisten rahoittajien ja avunantajien kanssa. Ja tässä tapauksessa komissio lähtee liikkeelle siitä periaatteesta, että operaatiot ovat säännönmukaisia, kunhan vaan on tarpeeksi hyväksyttäviä menoja, jotta voidaan myöntää EUn osuus toisin sanoen jokainen rahoittaja itse arvioi, että toinen taho on toiminut sääntöjen mukaista eikä pidä epäillä mitään mm, väärinkäytöksiä tähänkin liittyy omat rajansa niissä kontrolleissa, joita me suoritamme. Ja kun sitten komissio hyväksyy, tai kun komission pitää itse pohtia, missä määrin se toiminta on sääntöjen mukaista. Tässä kolme pääkohtaa ja vastaan sitten kyllä mielelläni te, teidän kysymyksiinne vielä, vielä loppu päätöksenä komission läsnä ollessa sanoisin, että komission on tämät vastaukset ja toimenpiteet, joihin on jo ryhdytty, jotta vastattaisiin tuomioistuimen äh, suosituksiin ja kommentteihin, osoittaa, että halutaan liiventää tällaisia puutteita, joita me olimme huomanneet kertomuksessamme jotka paljastuivat tarkistuksessamme, ja yksi niistä todella ansaitsee aivan erityistä huomiota. Ja kiitän komission jäsentä ja yksikköön siitä, että voimme jatkaa tarvittavaa vuoropuhelua tilintarkastustuomioistuimen ja komission välillä, jotta voidaan erityisesti syventää jäljellä jäävän virhetasoon liittyvää metodologiaa, jotta tuomioistuin voi vertailla meidän lähestymistapamme ja metodeitamme komission käyttämien kanssa. Ja aivan erityisesti vielä yksi tärkeä kysymys meille on valvontajärjestelmien tehokkuus, joita komissio toteuttaa paikan päällä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Lamarck, für... Kiitoksia, Rova Lamarck, tästä alustuksesta ja huomioista. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Honorable Chair. Honorable members. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, edellisen kauteni aikana, kun vastasin kuluttajapolitiikasta komission jäsenenä, päävälineeni eivät olleet budjettivälineitä. Kehitysyhteistyöpolitiikassa tilanne on aivan toinen. Rahoitustuki on välttämätön väline kehitysyhteistyössämme. Vaikkakaan se ei ole ainut väline. Jotta se olisi tehokasta kehitysyhteistyön, on huomioitava omistajuuskysymykset maassa ja myös rahoitus ja muut kuin rahoitusvälineet. Ymmärrän, miten tärkeää budjettihallinnointi on omassa salkussanikin. Omassa työssäni olen noudattanut kahta pääperiaatetta – budjetin oikeanlaista käsittelyä ja toisaalta menojen tehokasta hallinnointia. Pyrin läheisen yhteistyöhön sekä parlamentin että tilintarkastustuomioistuimen kanssa myös budjettimenettelyn ulkopuolella. Kiinnitän läheistä huomiota tuomioistuimen kertomuksiin, jotta voimme ottaa opiksi tehokkaammasta tuen toimittamisesta. Arvoisat jäsenet, nyt käsittelisin 2013 vastuuvapautta. 2013 vastuuvapausprosessi viimeistä kertaa noudattelee perinteistä menettelyä. Kehitysyhteistyökomissaari kattaa kaikki ulkoiset ohjelmat otsakkeen neljä alaisuudessa budjetissa ja myös EDFssä. Kehitysbudjetissa sekä EDF että yleinen budjetti katetaan. Ja näin ollen omassa avauspuheenvuorossani katan nämä kysymykset, jos se teille sopii. Haluan kiittää Rova Lämähkiä ja tilintarkastustuomioistuinta tästä erityiskertomuksesta vuodelta 2013. Virhetaso on kriittisen tärkeä elementti, kun pyrimme varmistamaan EUn varojen käytön, mutta se ei ole kuitenkaan ainoa kriteeri. Samanaikaisesti meidän on osoitettava, että me annamme apuamme tehokkaalla tavalla sen lisäksi, että varmistamme, että rahat käytetään oikein, on saatava aikaan myös todellisia tuloksia. Tästä näkökulmasta komissio kehittää vahvempaa tuloshakuista kulttuuria ja tehokkuutta kaikilla politiikan lohkoilla. Kun ajatellaan yleisiä johtopäätöksiä tarkastustuomioistuimesta osittaisesta tehokkuudesta valvontajärjestelmässä, korostaisin sitä, että valvontajärjestelmän rakenne on kyllä terve. Totta kai heikkouksia on täytäntöönpanon osalta, jotka olemme jo tunnistaneet. Tässä tuomioistuin on ollut meille avuksi. Teemme aktiivisesti työtä, kun puutumme näihin heikkouksiin esimerkiksi niin, että lisäämme tietoisuutta alueellisissa kokouksissamme. Ponnistelemme myös koulutuksen parantamiseksi ja laadimme suuntaviivoja ja käsikirjoja jotta voitaisiin välttää kaikista tavallisimmat virheet. No sitten kommentteja luvusta seitsemän tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja myös EDF erityiskertomuksessa. Luvussa seitsemän tilanne on parantunut verrattuna viime vuoteen, jolloin uusi eh, metodologia, tuomioistuimessa otettiin käyttöön. Nyt on päästy virhetasossa alle kolmen prosentin. Suurin osa virheistä liittyy niihin seuraamuksiin, joita on ollut uuden metodologian käyttöönotolla. Toinen elementti, joka on kielteisellä tavalla vaikuttanut virhetasoon, on huomattava virhetaso yhdessä eu edustustossa. Välittömin toimiin ryhdyttiin näin ollen DEFKossa mukaan luettuna koulutus ja informaatiotoimet. Tulokset tulivat nopeasti esille. Kun tänä vuonna vierailtiin edustussassa, niin virhetaso oli minimaalinen. Sitten EDFn virhetasoarviot osoittavat, että pientä nousua on 3 prosentista 3,4 prosenttiin, mutta luku olisi ollut paljon matalempi ja samantapainen kuin budjettimaksujen osalta, jos tilintarkastustuomioistuin olisi hyväksynyt meidän argumenttimme eh, hankintasääntöjen tulkinnasta. Tästä syystä me olemme kiistaneet tämän virhetason tulkinnan. Me katsoimme myös, että virhetaso budjetissa ja toisaalta EDFssä vaihtelevat joka vuosi, vaikkakin valvontaympäristökomissiossa on periaatteessa samanlainen molempien kohdalla. Arvoisat jäsenet, virhetaso on edelleenkin olennaisuusrajan yläpuolella yli kahden prosentin Ensimmäinen johtopäätös on aivan päivän selvä. Parannuksista huolimatta ponnisteluja on jatkettava. Arvioidun virhetason ohella tuomioistuimen kertomuksessa on muitakin johtopäätöksiä. Tuomioistuin tutki 55 budjettituki operaatiota havaitsi vain kolme virhettä verrattuna 20 virheeseen kolme vuotta sitten. DEFCON jäännösvirhetutkimus osoitti samantapaisia tuloksia. Tämä on myönteinen tulos, joka liittyy niihin parannuksiin, joita komissio on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen budjetti tuki kertomuksen pohjalta. Komission suoraan hallinnoimat ohjelmat sisältävät varsin vähän virheitä. Vuosien mittaan on saatu dramaattisia parannuksia aikaiseksi sekä pää, toimipaikassa että myös valtuuskunnissa. Jäännösvirhetutkimus ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittavat, että virheet liittyvät kansainvälisten järjestöjen varainhallintaan. Ne eivät aina välttämättä riittävällä tavalla raportoi varan hallinnasta ja siitä, minkälaisia toimia on toteutettu EUn rahoittamina. Muissa tapauksissa nämä virheet joskus jontavat juurensa yhteistyön puutteisiin, asiakirjojen puutteisiin silloin, kun transaktioita tutkitaan. Me aktiivisesti puutumme näihin avoimiin kysymyksiin, kun neuvottelemme uusista ratkaisuista ja käymme vahvempaa vuoropuhelua kansainvälisten järjestöjen kanssa. Viimeinen tärkeä seikka, jota haluan korostaa, liittyy avustusten saajiin. Liian usein he eivät täysin noudata sääntöjä, jotka sopimuksissa on määrätty. Jotta voimme puuttua näihin kysymyksiin, me vahvistamme eh, tiedotuskampanjaamme eh, avun saajien keskuudessa. Tulosten pitäisi tulla pikkuhiljaa näkyviin jatkossa. Lyhyesti sanottuna tuomioistuimen kertomus ja DEFCON jäännösvirhe tutkimus tulevat samaan lopputulokseen. Rakenne on terve, mutta täytäntöönpanon aspekteja äh, osittain vielä täytyy parantaa. Meidän toimintaohjelmamme määrittelee myös sen, minkä johtaja Defkossa totesi vuonna 2013, että tämä työ on päässyt eteenpäin. Tietoisuuden lisääminen virheistä ja ehkäisytavoista on käynnissä me myös tehostamme taitoprofiiliamme tilintarkastus- ja hankintakysymyksissä EUn edustustoissa ja keräämme myös rahoitustietoja. Arvoisat jäsenet, vielä haluaisin palata avun tehokkuuskysymyksiin. Varapuheenjohtaja Georgieva kommentoi, että komissio on sitoutunut jatkuvasti parantamaan hallinnointia ja raportointia tuloksia voidaan arvioida varsinaisesti vasta vuosien jälkeen. Vasta nyt esimerkiksi näemme ohjelmiimme tulokset, joita toteutettiin vuonna 2004-2012. Yli 70 miljoonaa ihmistä on saanut parempaa juomavettä ja 24 miljoonaa ihmistä on saanut sanitaatiopalvelut avukseen. 46 miljoonaa ihmistä on saanut myös elintarvikeapua, sosiaalista apua. Voisin tarjota monia konkreettisia esimerkkejä niistä mitattavissa olevista tuloksista, joita olemme saaneet kehitysyhteistyössä kautta maailman. Tästä syystä me pyrimme kunnianhimoisesti tavoitteisiin puitteistossamme. Näin voimme helpommin määritellä indikaattoreita ja tulostavoitteita. Tämän tulee olla totta kai 2015 kehitystavoitteen mukaisessa linjassa, josta, on, josta sovitaan ensi vuonna kansainvälisesti YK alaisuudessa. Nyt mielelläni käyn yksityiskohtaista keskustelua. Toivon, että se vahvistaa teille sen ajatuksen, että EUn ulkoisen avun rahoitus on 2013 toteutettu tyydyttävällä tavalla sekä mukaisesti, sääntöjen mukaisesti ja EUn osuus on ollut merkittävä myös köyhyyden vähentämisessä. Kiitos. Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Esityslistalla on tietystikin vielä erinenkin kohta, joka liittyy komission vastuuvapauteen esittelijänä. Haluaisin jo esittää muutaman kysymyksen, joka liittyy koko tähän ongelmakenttään. Ensinnäkin menetelmäkysymyksiä tilintarkastustoimistoimelle. Budjettiavun yhteydessä usein on kysytään, miksi budjettiapu ja apu, joka annetaan kansainvälisten järjestöjen kautta, miksi niitä lasketa etukäteen ja ota huomioon virhetasoa 13 prosenttia, mikäli todetaan luvuksi, niin se, mitä käytännössä tehdään käytännön työssä, on 13 tai 42 prosentista kyse, niin vaikea on tätä on arvioida. Ja kun analysoidaan syitä virheisiin tai ongelmiin ja puuttuviin asiakirjan osalta, kun tarkastetaan tilannetta, TEFCO sanoo, että 51 prosenttia virheistä johtuu tästä, tientarkastustoimisto sanoo 11 prosenttia. Minua kiinnostaa kuulla kummaltakin. Miten te voitte selittää sen, että kaksi tilintarkastajaa tulee niin erilaisiin lopputuloksiin. Toteasin, että se mitä on nähty Turkissa on minun nähdäkseni asia, joka herättää lukuisia vakavia kysymyksiä. Tintarkastustuomioistuimelta kysyisin, miksi virheet ei ole kvantifioitu? Yleensä kun on tehty maksuja ilman, että laskuja on esitetty ja kun asiakirja muutenkin on puuttunut, niin yleensä tämä lasketaan sataprosenttiseksi virheeksi. Miksi te ette ole laskenut tätä näin ja miksi te ette ole kvantifioinut ongelmaa? Ja olisi tietystikin myöskin tärkeää nyt saada jonkinlainen kvantifiointi tästä, joitakin lukuja. Ja kun se on maksuista ja rahavirroista, ilomielen kuulisin tästäkin puolestaan lisää. Tämä on erittäin tärkeää. Ja vielä lopuksi, mi- mistä nämä virheet juontavat juurensa? Tämä käsikirja, ohjeistus, totean selkeästi, kuinka toimia. Mutta kun on kyse monimutkaisesta rakenteesta ulkosuhdehallinnon ja eri edustustojen päälliköiden ja lähettiläiden välillä, jotka toimittavat maksut käytännössä, niin Brysselistä, Brysselistä käsin täytyy nähdä, että mitään aukkoja ei synny ja mitään laajentumispääosasto on tehnyt varmistaakseen, maksut toimitaan asianmukaisesti ja mitä vastuut on edustusten päälliköllä itsellään. Mielelläni kuulisin enemmän tästä puolesta. Ja sitten koko tämä tarina. Mit, minkä arvoinen DAS-lausuma ylipäänsä on, mikäli virheitä edelleenkin tehdään ja ja sitten koontikertomusten perusteella, kun tarkastetaan tilannetta, kysyisin komissiolta, mitä hyötyä tästä koontikertomuksesta synteisistä on ja miksi ja kun aina tehdään ja sitten synteesi tai koko koontikertomuksessa sanotaan jotakin erisuuntaista, niin minä haluaisin tietää, mitä tästä kaikesta sitten seuraa, mitä tästä voidaan ottaa opiksi. Kumpi haluaa puhua ensin? Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee eroihin, jäännösvirhe taas on, jonka DEFCO ja tarkastustuomioistuimet erikseen laskeneet jäännösvirhetaso tutkimuksella on tällainen monivuotinen lähestymistapa. Se liittyy tiettyyn kauteen ja, ja tilintarkastustuomioistuin keskittyy maksuihin, joita on tehty varainhoitovuoden aikana. Erilaista metodologiaa on tässä mielessä. Jäännösvirhetaso tutkimus edustaa yhtä virhetasoa kaikille DEFCON toiminnolle, kun taas tilintarkastustuomioistuin laskee virhetason EU-budjetissa laajentumiseen, ulkoisiin suhteisiin, suhteet huomioon ja ekon ja ottaa huomioon myös EKR tai EDF yhdessä. Minun mielestäni nämä ovat tällaisia pääsyitä eroille jännösvirhetason laskentatapaan komissiossa ja sitten taas tuomioistuimessa. Tietysti Haluaisin jatkaa keskustelua ja teknistä vuoropuhelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta saataisiin jännös, jäännösvirhetaso samaan linjaan tilintarkastustuomioistuimen virhetaso laskelman, laskelmien kanssa. Sitten kysymys jäsenyyttä edeltävästä avusta. Se otettiin esille erityisesti Turkin kohdalla. Haluaisin sanoa, että metodologian mukaisesti tätä ei pidä nähdä, mitä nyt sanoisin, minä todisteena siitä, että on väärinkäytetty tätä jäsenyyttä edeltävää apua. Tämä on aika tekninen laskentaprosessi ja itse asiassa tämä ennen kaikkea perustuu siihen tosiasiaan, että tässä on kyse prosesseista, joita hallinnoidaan hajautetun mallin mukaisesti varainhoidosta vastuullisissa tahoissa ehdokasmaassa tässä tapauksessa. Joten virhetaso, jonka tilintarkastustuomioistuin on identifioinut, liittyy oikeastaan laskentatapaan eikä Tuomioistuin, on ehdottanut tämä summa, 150 miljoonaa iso summa, että sitä olisi väärinkäytetty. Tämä virhe on siis tekninen luonteeltaan, niin kuin sanoin, se ei kyseenalaista laillisuutta tai säännönmukaisuutta jäsenyyttä edeltävässä rahoitu, avu, rahoitusavussa. Kaikki transaktiot, jotka perustuvat arvioituihin kustannuksiin eikä todellisiin kustannuksiin, niitä on otettu huomioon komission laskentavassa ennen kuin lopulliset tilit on laadittu. Komissio on samaa mieltä siitä, että sen menettelytapoja ei seurattu näissä tilinpäätöksissä, se on fakta. Ja tämä koskee vain sisäistä kirjanpitoa. Ja hallinnointitavat ovat erillään sit virallisista hyväksytyistä menoista. Komissio myöntää, että tämä laskentapa on sellainen, jota pitää muuttaa näiden tilinpäätösten kohdalla. Laajentumista vastaava pääosasto on ottanut käyttöön uuden tilinpäätösmetodologian, joka perustuu tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin miten toteutetaan avustusta ennen jäsenyyttä. Siihen, siinä valvotaan tiukasti järjestelmää ja menettelytapoja ennen kuin mitään rahoitusta annetaan. Jokainen ohjelma toimii vuosien ajan ja vasta jokaisen ohjelman täytäntöönpanovaiheessa voidaan arvioida todellisia kustannuksia ja lopussa voidaan arvioida itse hankkeen menestystä tässä mielessä, kun pidetään mielessä, että kokonais toimet, joihin on jo ryhdytty ja tavallaan mitä on jo opittu komissiossa aiemmasta, niin olemme täysin samaa mieltä tässä ja arvostamme tilintarkastustuomioistuimen ta- toimintatapaa, joka itse asiassa ei laskenut jäsenyyttä valmistelevaa rahoitusta ja laskentamenettelytapoja tähän virhetasoon mukaan ollenkaan. yksittää. olkaa hyvä. Euh, sur la... Vous avez posé, madame... Puheenjohtaja, te esititti useita kysymyksiä. Pitäisikö poistaa, ei nyt sentään poistaa, mutta kun ajat, ajattelemme tukea, jota annetaan yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa, niin pitäisikö tämä ottaa pois niistä näytteistä, joiden pohjalta lasketaan virhetasoa? Minulla ei ole tässä vaiheessa vastausta tähän kysymykseen. Kuvittelisin, että tuomioistuimelle tämä muodostaisi metodologian muutoksen ja myös valitsemismetodologian muutoksen, joten näin ollen en voi tähän vielä vastata. Emme me ole täysin välineettömiä tältä osalta. Tästähän on tehty erityiskertomuskin, niin kuin komission sen muistutti. Me voimme tehdä tarkistukset sen suhteen, mitä komissio on tehnyt ja millä tavalla kriteereitä on noudatettu silloin, kun budjettitukea myönnetään. Eli miten valtio on sitten raportoinut näiden varojen käytöstä ja niin edelleen. Hyvin vaikeata on se, että sitten määrällisesti arvioisimme tätä kysymystä. Mehän puhumme kysymyksistä, joissa on hyvin vaikeata arvioida säännön vastaisuuksia. Ja tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta tilintarkastuksessa on hyvin vaikeata antaa määrällisiä arvioita. Näin ollen emme valineet sitä, että Turkin virhetasoa lähdettäisiin tällä tavalla arvioimaan. Me emme halunneet mainita maata nimeltä, koska kyse ei ole säännönvastaisuuksista tässä maassa, vaan säännönvastaisuuksista komissiossa silloin, kun näitä operaatioita käsitellään tilintarkastuksen näkökulmasta. On useita elementtejä, jotka mahdollistavat tämän selityksen, ja meidän pitäisi yhdessä sitten näitä pohtia. Komissio jäsenkin mainitsi niistä joitakin. Ensinnäkin tilit ovat väliaikaisia tilejä, joita me tarkistelemme. Komission korjaukset eivät poista varsinaista virhettä. Virhehän on tapahtunut silloin, kun komissio on hyväksynyt ennakkomaksun, mutta toki kirjanpitoa korjataan, eli tämä poistetaan ikään kuin kirjanpidosta ja näin päästään tähän ennakkotilanteeseen, joka valitsi ennen ennakkomaksua. Säännön vastaiksulla on kuitenkin vaikutusta tileihin ja ne voivat vaarantaa tilien luotettavuuden ja välittävät väärän kuvan omaisuustilanteesta. Katsoimme, että kyseessä on systeeminen virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että puute komission omissa menettelyissä näyttää siltä, että niitä nyt ollaan muuttamassa näiden korjausten kautta. Ja tämä vaikutti sitten kaikkiin operaatioihin, jotka liittyvät ennakkomaksujen hyväksymiseen joko komissiossa tai edustustotasolla. Samantyyppisiä virheitä muissakin yhteyksissä on havaittu, mutta kuitenkin vähemmän kuin Turkin tapauksessa. Näissä tapauksissa päätimme käsitellä näitä e, säännönvastaisuuksia operaatioita sellaisenaan, ja meidän tiivimmehän menivät pidemmällekin, analysoivat myös muita operaatioita. Ja aivan niin kuin komissio sen totesi, välttämättä kyse ei ole säännönvastaisuuksista. Todennäköisesti operaatiot ovat aivan perustellusti toteutettu, on maksettu perustellusti etumaksuja. Mutta jos kuitenkin kyseessä on tilin pitoon liittyvä, kirjanpitoon liittyvä menettely, eli komissio hyväksyy etumaksuja omien arvioittensa perusteella tällä tavalla, niin tällainen säännön vastaisuus muodostaa kuitenkin komissiolle huomattavan riskin. Tästä me olemme kaikki tietoisia välttämättä tämä ei sitten johda sellaisiin säännönvastaisuuksiin, joita me olemme havainneet julkisissa hankinnoissa ja niin edelleen. Eli tämä me voimme jo todeta. Mutta säännönvastaisuuksia kiistämättä on. Komission kirjanpito menettelyä, tilinpitomenettelyä täytyy korjata, koska varainhoitoasetuksen näkökulmasta se ei ole sääntöjen mukainen. Ja sieltähän vastaukset löytyvät, sitä on sovellettava. Me olemme valinneet sen, että kuvailemme tilannetta sellaisenaan ja nostamme komission tietoisuuteen tämän riskin. Operaatio sitten kirjanpidossa korjattiin, mutta täytyy ymmärtää, että varsinainen virhe ei tästä mihinkään katoa, eikä riski niin ikään. Komissio on tästä täysin tietoinen käsittääkseni. Tässä ne eh, selitykset, jotka toivottavasti selkeyttävät tilannetta myös komissiossa. Meille tärkeintä oli tuoda esille tämä ongelma, tämä puute menettelytavoissa ja se, miten se vaikuttaa virhetasoon. Totta kai vaikutus virhetasoon olisi ollut aivan huima, koska virhetaso olisi noussut valtavasti, mutta nyt kun tämä vaje on komission tiedossa, niin voin uskoa, että komissio tarttuu ja korjaa tilanteen nopeasti tältä pohjalta. Kiitoksia. Haluan todeta, että kohtelemme kaikkia samalla tavalla. Tämä voi teille vakuuttaa. Olipa kyse maataloudesta tai aluetuesta tai mistä tahansa ulkoisesta tuesta. Kiitos, että vastauksia saadaan. Mitä menetelmään tulee virheiden suhteen, niin tuomioistuin on määritellyt samat saaneet kaikille. Tilastollinen menetelmä on äärimmäisen tiukka. Me kaikki noudatamme tätä samaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietokoneohjelman avulla valinnat, valitaan ne toimet, jotka analysoidaan tilintarkastajien toimesta sen tarkastamiseksi, onko tilit hoidettu tai maksut suoritettu asianmukaisesti. Tämä erityispiirre eri Euroopan unionissa. Meillä on ainoastaan, me olemme ainoa maailmassa, jolla on tällainen DAS-lausuntomenetelmä. Tämä pyrkii varmistamaan tilien laillisen ja laillisuuden ja niiden taustalla olevien toimien sääntöjenmukaisuuden virhetaso lasketaan tämän operaation avulla yleisesti ottaen. Muissa järjestöissä ei toimita tällä tavalla. Tämä, tällä pyritään varmistamaan tilien paikkansa pitävyys ja niiden toimien laillisuus, jotka ovat toimien taustalla. Tässä ei erityistavalla kohdella ulkoista apua tai muitakaan operaatioita, maksutapahtumia ja kaikissa käytetään samaa tilasta menetelmää ja operaatiot analysoidaan säännönmukaisuuden ja laillisuuden valossa. Tilintarkastajat tämän varmistavat ja mikäli virheet ovat kvantifioitavissa, silloin ne kvantifioidaan ja otetaan mukaan virhetasoon. Ja silloin kun ne eivät ole mitattavissa, silloin niitä kohdellaan epäsäännönmukaisena epäsanomukaisuuksina, jotka eivät ole kvantifioitavissa. Niin tässäkin tapauksessa on tehty Turkin osalta. No. Komission edustaja, komission jäsen, oikaisuja on tehty. On erittäin tärkeää, että 2014 vuonna oikaisuja tehtiin, mutta luotettavuuslausuma pääjohtajilta liittyy vuoteen 2013. Ja tämä on se seikkaista josta kenkä puristaa. Meillä on toimitettu samaa tietoa kuin kollegiolle, mutta tämä on eri tietoa kuin mitä muille on toimitettu. Onko tässä sitten mitään johtopäätöksiä tehty kollegion lausuman tai pääjohtajien lausumien suhteen, onko oikaisuja tehty vai onko tehty yhtään mitään? Mielelläni kuulisin vastauksen tähän. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kertoa valiokunnalle, että laajentumista vastaava pääosasto on jo korjannut menettelytapoja, tilinpito, metodeja IPA-hankkeissa. Tietenkin tässä tätä tullaan käsittelemään myös tulevien operaatioidemme yhteydessä, mutta mitä tulee kysymyksiin, jotka tulivat esille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja haluaisin myös kehottaa pääjohtajaa antamaan hiukan enemmän selityksiä ja sitoumuksiakin. Haluaisin vain esittää muutaman lisäkommentin, koska tämäkin kuului aikaisempiin kysymyksiin ja kommentteihin jo, nimittäin EUn rahoitus tai yhteisrahoitus kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen avustamisessa. On olemassa uusi sopimus siitä, miten hallinnoidaan EU-varoja. Se tulee voimaan ihan muutaman viikon kuluttua tammikuun alussa 2015 uuden varanhoitoasetuksen myötä. Ja tämän pitäisi parantaa valvontaa ja sitä, miten meidän yksikkömme toimivat yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, mitä tulee valvontaan ja valvontaan yhteisissä kehitysyhteistyöhankkeissa. Sitten vielä budjettituesta. Budjettituki on osa uutta lähestymistapaa, jota olemme kehittäneet kehitysyhteistyöohjelmassamme. Sitä on viety paljon korkeammalle tasolle nyt. Sekin kuuluu kansainväliseen sitoumukseen, jonka EU teki esimerkiksi Busanin konferenssissa. Pyritään parantamaan, tehostamaan kehitys yhteistyön tuloksellisuutta ja vaikutusta. Samoin halutaan auttaa rakentamaan maiden omia järjestelmää ja parantamaan siellä vastuuta, mitä tulee julkisten hyödykkeiden ja palveluiden tarjoamiseen. Tässä mielessä budjettituki jatkossakin tulee olemaan osa kehitysyhteistyöohjelmaamme. Me olemme erotelleet kolmen tyyppisiä sopimuksia tai ehtoja, jotka asetamme kumppanimaillemme. Tätä kautta me voisimme reagoida paremmin kumppanimaiden toimintaan, koska tässä on sopimuksia valtion rakenteista, haavoittuvaisissa tilanteissa, heikoissa maissa olemme tuenneet, tukeneet tällaista prosessia monissa maissa tällä tavalla. Siis mitä olemme vahvistaneet perusarvoja kaikissa budjettitukisopimuksissa ja olemme laatineet johtava, johtokomiteoita, poliittista vuoropuhelua apua saavien maiden kanssa, olemme teknistä apua, jotta voidaan parantaa julkisen talouden hallinnointia ja talousarvion käyttöä ja hallinnoita. Meillä on erittäin selkeät ehdot, joita valvotaan myös. Ja meillä on hyviä esimerkkejä myös siitä, kun DEFCO ja komission muut yksiköt päättivät keskeyttää joit, joitakin näistä budjettitukiohjelmista. Esimerkiksi Ugandan, Malavin kohdalla hiljattain Kaanassa keskeytettiin maksut, kun me valvomme tilannetta ja huomaamme, että ehdot, jotka liittyvät makrotalouden ehtoihin, niitä, ne eivät toteudu. kumppanimaissa. Kiitoksia. Olen pahoillani, että laajentuminen ja DEFCO menevät tai joskus hieman sekaisin ja päällekkäin. Ensi vuonna täytyy keksiä toinen tapa toimia. Voitteko te nyt, Danielson, kertoa, mitä te olette allekirjoittanut ja mitä päässä on tapahtunut? And thank you uh, for having these discussions today, which, we, which I think is very, very pertinent and important. Um, on this... Kun ajattelemme esille noussutta kysymystä Rova Lämähk esitti kommentteja ja oman puheenvuoronsa tilintarkastustuomioistuimesta ja myös sen huomiot. 150 miljoonaa on hyvin tärkeää nähdä tämä IPA-ohjelma kokonaisuutena. Tilien selvittäminen ja kustannusten selvittäminen, jonka Rovalla Mähk mainitsi, se tapahtuu prosessin lopussa. Tällä tavalla järjestelmä toimii. Eli silloin katsotaan, onko dokumentit toimitettu ja silloin laskelmat sitten tehdään. Sitten meillä on järjestelmä, jossa tilintarkastuksen näkökulmasta on rekisteröity ennakkorahoitus. Tämä on muuttunut ajan mittaan. On otettu huomioon myös 2010 tilintarkastustuomioistuimen kommentit ja nyt otamme nämä kommentit hyvin vakavasti. Kun nämä huomiot saimme, niin välittömästi päätimme muuttaa järjestelmää ja ottaa käyttöön uuden järjestelmän. Jatkossa tilien selvittäminen tehdään aina silloin, kun näitä ennakkorahoitusmaksuja maksetaan. Ja tämä järjestelmä on sitten käytössä ensi vuonna. Käynnistimme tämän Turkin osalta. Kyse on nyt epäsuorasta hallinnoinnista, eli koskee vain kolmea maata Turkkia, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia ja Kroatia. minä olen päättänyt, että ainut ennakkorahoitusmuoto, jota toteutamme, on sellaista, joka liittyy suljettuihin sopimuksiin, jo suljettuihin sopimuksiin. Tässä olemme varmoja, mitä on todella tapahtunut, mitä on tehty, ja näin saamme täyden käsityksen tilanteesta. Ja sitten kysymys siitä, miksi minä allekirjoitin. Allekirjoitin, koska olin vakuuttunut ja olen vakuuttunut, että se oli oikein, ottaen huomioon sen, että me emme puhu oleellisista virheistä. Lamarkin totesi, että olemme tässä asiassa samalla puolella, mutta toki tähän tilintarkastuskysymykseen oli puuttuttavaa tuomioistuimen kommenttien pohjalta ja juuri näin me teimme. Kiitoksia. Minulla on jotakin kysymyksiä vielä komission jäsenelle. Sitten kollega Liberatskin puheenvuoron. Haluaisin vielä palata DEFCOon. Tehän tiedätte, että valiokuntamme on jo vuosikausia tehnyt työtä IMG-järjestön kanssa. Kiitoksia vastauksista. Voimme tämän pohjalta tyhjentävästi tehdä työtä, mutta hieman pidemmälle tästä kyllä vielä päästä. Mielenkiintoista on se, että IMG on kansainvälinen järjestö. Se saa EUn rahaa ilman tarjouskilpailuun osallistumista ja oikeastaan, kun puhutaan kansallisista järjestöistä, IMG ei kaikessa suhteessa vastaa määritelmää. Kyse on pysyvästä komiteasta. Olemme esittäneet kysymyksen. Miten tämän pysyvän komitean istunnot hoidetaan? Mistä ne koostuvat? Tämä on erittäin tärkeä seikka. Kyse on yksityisestä firmasta ja tämmöinen yksityistä tietoa, mutta se kuitenkin esiintyy kansainvälisenä järjestönä. Ja komissio kohtelee sitä kansainvälisen järjestön, vaikka se on yksityinen firma. Miten suhtautua tähän? Mielenkiintoista kyllä. Nyt on nähty, että viimeisimmän tiedon mukaan tuon pysyvän komitean kokouksesta on toimitettu tietoa vuodelta 2002 ja 2003. Minua kyllä ärsyttää se, että kaikki muut tiedot on leimattu luottamukselliseksi. En usko, että tämä on hyvä ajatus käsitellä tätä toimia tällä tavalla. Ilomielinen haluaisinkin kuulla, minkä tyyppisestä järjestöstä tai firmasta on kyse, milloin kokouksia järjestetään ja mikäli komission suurena avunantajana ei ole edustettuna tässä pysyvässä komiteassa, niin kysyisin miksi? Miksi komissio ei ole sillä mukana? Minun täytyy sanoa, että tämä kyllä herättää minun epäilykseni. Olisi mielenkiintoista tietää, maksaako tämä järjestö esimerkiksi arvonlisäveroa vai ei. Minulla on suuri määrä kysymyksiä. Tämän suhteen olemme pyytäneet, että saisimme nähdä pysyvän komitean pöytäkirjat pyyntö torjuttiin, koska lupa olisi pitänyt pyytää ennen kokousta jo verkomission jäsen. Tämä väittää olevansa kansainvälinen järjestö se saa hyvin paljon rahaa EUlta. Niin eikö sitten pitäisi pikkuisen tietää, että miten se tekee työtä? Noch ne Frage zu, ähm, ob wir vielleicht doch mal... Ja vielä kysymys Voitaisiinko kirjallisesti saada vielä tietoa, Esimerkiksi IMGn entisistä työntekijöistä. Kuinka moni IMGn entinen työntekijä on komission tai toimijoiden palvelussa edustustoissa on jotakin perheenjäseniä esimerkiksi töissä tai IMGn perheenjäseniä. Heillä on mahdollisuus nähdä tarjouskilpailuasiakirjoja esimerkiksi. Ja tämä kaikki kyllä herättää minussa harmaita hiuksia. Tämä ei oikein näytä hyvältä. Toivottavasti voitte tätä kommentoida. Pyydän anteeksi, herra komission jäsenet. Jälleen kerran joudumme rasittamaan teitä tällä samalla kysymyksellä, mutta nyt kyllä mielen hausi myöskin vastauksen. Yes, thank you. Thank you very much. Uh, the, uh... Kiitoksia kovasti. Komission toiminta tässä IMGn palkkauksessa – on ollut varsin pitkään keskusteluissa aiheena. Me olemme toimittaneet varsin yksityiskohtaiset vastaukset kirjallisiin kysymyksiin, joita tästä aiheesta saimme. Kysymy- vastauksissa oikeastaan mentiin niin pitkälle kuin mitä nyt luottamuksellisuuden rajoissa voidaan mennä, kun ajatellaan tietosuojaa ja, ja sitä, että olemme tehneet sopimuksia kumppaneittemme kanssa tai aivan noin yleisenkin lainsäädännön puitteissa. IMGllä oli selkeää valmiutta ylittää jopa nämä tietosuojan rajat luottamuksellisessa muodossa kirjeitse, jotka olemme niin ikään toimittaneet valiokunnalle. luottamuksellisuuteen pohjautuen. Mutta kun ajattelemme IMGn statusta, asemaa, niin omassa vastauksessamme me teimme selväksi, että Europeidin johtaja ei eh, kiistänyt tätä statusta IMGltä, vaan 2004 vuodelta olevassa kirjeessä IMGn pyynnöstä hän totesi, että tämä organisaatio täytti kansainvälisen järjestön määritelmän, jota eh, täytäntöönpanon säännöissä noudatetaan meidän osaltamme. 2008 pääjohtaja katsoi, että komissiolla ei ollut sellaista tietoa, jonka pohjalta tämä päätös tai tämä ilmoitus olisi pitänyt muuttaa. Näin ollen on vahvistettu, että IMG oli määritelmän mukainen, määritelmän, joka koskee kansainvälisiä organisaatioita. Me olemme keskeyttäneet nämä delegoidut sopimukset IMGn kanssa. Näin tapahtui helmikuussa 2014. komission virkamiesten osallistuminen ja päivämäärät, jolloin IMGn kokouksissa komission edustajia on ollut, nämä tiedot on toimitettu luottamuksellisessa kirjeessä. Jos vielä tarvittaisiin jotakin lisätietoja, niin voisin pyytää pääjohtajaa käyttämään puheenvuoron. Uh, thank you very much. So... Kiitoksia paljon. Kuten komissaari sanoi, kaikki uudet sopimukset IMK kanssa on lakkautettu vuodesta 2014 syyskuusta lähtien. Uusi tutkinta on meneillään. Se koskee sitä, mitä te mainitsittekin. Mahdollisia eturistiriitoja on kahden paikalliseen henkilökuntaan kuuluvan henkilön osalta – EUn edustustossa e- ja IMGn henkilöstöstä on kyse. Tämä on ainoa, nämä ovat ainoat tilanteet, nämä kaksi tapausta ovat ainoat tilanteet, joista me tiedämme. Ja toivon mukaan hyvin pian vastuuviranomainen komission puolella tulee tekemään johtopäätöksensä tästä kahdesta tapauksesta. Kyse on henkilöstön jäsenistä, joilla on hyvin pieni tai matala vastuu. Heillä ei ole mitään päätöksentekovaltaa sopimusten osalta esimerkiksi. Tarkempaa tietoa meillä tällä hetkellä ei vielä näistä tapauksista ole. Kaiken tiedon me toimitamme kyllä luottamuksellisesti parlamentille. Kiitoksia. Joskus tieto on tärkeämpää kuin kannanotto, mutta me odottelemme nyt näitä asiakirjoja ja me odottelemme niitä. Kollega Liberatski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidän mielessä sen, että kyse on menettelytavoista vuoden 2013 toisaalta tässä on kyseessä etukin, koska me voimme puhua vapaasti teille, arvoisa komission jäsen, koska teidän ei tarvitse puolustaa näitä henkilöitä, koska te ette olleet silloin vastuussa vielä, koska asioita kyllä on, joista pitää keskustella. Rova Greslen kysymykset tilinpidosta ja faktoista tuen niitä täysin, mutta ottaisin vielä yhden asian äh, suorituksesta tässä. Te sanoitte, komission ja sanoi, että 5 miljoonaa ihmiset sai juoksevaa vettä, 20 miljoonaa sai viemäröinnin. Kysymykseni on, mikä oli tavoite? Oliko se 5 miljoonaa vai 20 vai 40 miljoonaa vai 3 miljoonaa saisivat vettä, 40 miljoonaa mm, vesihuollon viemäröinnin? Teimmekö me enemmän kuin alun perin suunnittelimme vai emmekö ole tehneet tarpeeksi? Ja sitten toinen kysymys, tietävätkö ihmiset, mistä tämä vesi tuli, miten viemäröiden saatiin aikaan, tietävätkö he, että me maksoivat laskun, koska sehän on myös yksi tavoite, niin että ihmiset tietäisivät asian laidan. Haluaisin siis meidän selittävän tämän kysymyksen toisaalta on tämä virhetaso ja on ero metodologioissa. Tätä täällä jo selitettiin. Tämä on välttämätöntä, mitään virheitä ei saa tapahtua yli kohtuutason, mutta lopullinen ehto, että kaikki viedään loppuun, on siinä, ovatko tuloksu, tuloksu, tulokset hyväksyttäviä, mitä me suunnittelimme, mitä halusimme saavuttaa ja mitä saavutettiin, onko jotakin eroa näiden kahden tason välillä. Arvoisa komissaari, jos me haluaisimme osoittaa esimerkkejä tällaisista eroista, eroavaisuuksista, epäsuhdista, voisitteko esittää kolme esimerkkiä, jossa halusimme saada aikaan enemmän, mutta kävi toisinpäin, tai toisinpäin, että ylitimme odotuksemme, ja voitteko selittää, miksi näin oli sitten tapahtunut? Sitten vielä yksi kysymys, budjettituki apua saavissa maissa. Me olemme hyväksyneet tämän keskustelematta yksityiskohtaisesti ja ehkä kuitenkin olemme unohtuneet, että korruptiotapauksia saattaa olla – saattaa puuttua asianmukaista osallistumista eri osapuolten kesken. Tiedämmekö, missä määrin eri maat ovat täyttäneet vaatimukset ja kuinka paljon rahaa siirrettiin näihin maihin ja kuinka paljon rahaa jossain vaiheessa sitten hävisi. Onko meillä jatkuvaa valvontaa, seurantaa? Onko ihmisiä paikan päällä käymässä näissä avunsaajamaissa tarkastamassa, miten asiat hoidetaan? Olen tehnyt työtä vastuuvapauden parissa jo muutaman vuoden. Ennen saimme sellaisia lausuntoja, että jotkut maat eivät ole tarpeeksi houkuttelevia. Ihmiset eivät halunnut mennä sinne mitään tarkastamaan. Onko tällainen nyt muuttunut vai vieläkö tilanne on ihan samalla tolalla. Voitteko rehellisesti kertoa, kyllä me käymme siellä paikan päällä, kyllä me tarkastamme, me tiedämme miten avunsaajat toimivat rahan suhteen. Sitten vielä yksi asia, komissaari, on eroja, on käyttämättömiä varoja, on varoja, joita on väärällä tavalla käytetty. Miten sitten voidaan periä varoja takaisin? Kuinka paljon pystymme perimään takaisin tällaisissa tapauksissa? Mikä on prosenttiosuus väärinkäytettyistä varoista, jotka sitten kuitenkin pystytään perimään takaisin? Onko jotakin aikarajaa? varojen perimiselle, koska me haluaisimme tietää, me kyllä tiedämme, mikä budjettitilanne yleensä on, olemme puhuneet sitä ihan päivittäin, ja pian alamme käsitellä talousarviota 2015 vuoden osalta. Ihan jo ihmisarvon takia meidän täytyy saada tietää, kuinka paljon väärinkäytöstä rahoista voidaan periä, jos ollenkaan. Sitten vielä IMGstä kansainvälinen hallintoryhmä. Meidän pitää tässä puhua nyt ihan suoraan ja selvästi. Ei pitäisi olla mitään liit- turhia tunteenomaisuuksia tässä, mutta yhteistyö muiden tahojen kanssa, kuten YK kanssa, me aina olemme sanoneet, että me olemme liian heikkoja me vain saamme kyllä maksaa, mutta emme koskaan saa kysyä, mitä rahoilla on tapahtunut. Muuttuuko tämä nyt? Pystymmekö jatkossa tietämään, että rahat, jotka me annamme, niin sitten ne, niistä syntyy tuloksia ja kaikkia myös valvotaan? Ja onko varat käytetty YK-lipun alaisuudessa vai myös EU-lipun alla, koska sillä on myös meille merkitystä. Kiitos. Komission jäsen, olkaa hyvä. This important Kiitoksia tästä tärkeästä kysymysten sarjasta. Kun tarkastellaan sitä, miten määritellään tavoitteet kehitysohjelmissa, minun täytyy myöntää, että perinteisesti ohjelmat eivät aina ole sellaisia, että tavoitteet on asetettu – sen osalta, kuinka monta ihmistä saa sähköä tai vettä tai ruokaa. Tavoitteet enää ennalta ole tällä tavalla asetettu. Olemme tietoisia siitä, että tulossuuntautunut valvonta menettelyissä ja ohjelmissa on asioita täytyy parantaa. Siksi olemme nyt lanseeraamassa tulos puitteistoa ja tarkempaa metodologiaa, jonka avulla pystytään paremmin vertaamaan tavoitteita aikaansaatuihin tuloksiin. Tämä on tulevan vuoden tärkeä prioriteetti. Me pyrimme parantamaan tulosten arviointikehystä. Yleisesti ottaen sanoisin, että luvut ja tosiasiat, jotka olen esittänyt, ovat todellakin vaikuttavia huolimatta siitä, onko tuloksia voitu arvioida ennalta määriteltyihin tavoitteisiin vai ei. Ja silloinkin kun vertailuja on tehty, tosiasia, että rahasummien osalta, jotka ovat osana ohjelmiamme, antavat syytä siihen arvioon, että Köyhyys on vähentynyt ja ihmisten elämänlaatu on parantanut. meidän täytyy kyllä vielä tehdä paljon työtä tulossuuntautuneen ajattelutavan tai kehyksen kehittämiseksi. Totesin, että nyt rahasummat, jotka annetaan kehitysyhteistyötä varten, eivät tule olemaan ainoa tai tärkein kriteeri, vaan tulemme paljon enemmän kiinnittämään huomiota tuloksiin kehitysyhteistyön tuloksiin. Näkyvyys on tietystikin pitkän aikavälin ongelma ollut jo ion e kehitysyhteistyöpolitiikassa, varsinkin kun ajattelemme ohjelmia, jota toteutamme yhdessä kansallisten järjestöjen tai YK eri alajärjestöjen kanssa. Usein, kun pyritään tarjoamaan ihmisille vettä, sähköä tai ruokaa, rahaa ei aina ole korva merkitty niin, että ihmiset tietäisivät, että EUn tuella tämä apu on mennyt perille tai että EU e on ollut näitä ihmisiä auttamassa. Siksi olemme, kuten totesin jo, tehneet uuden sopimuksen EU-varojen hallinnoinnista. Se astuu voimaan ensi vuonna. Ja tämä tulee parantamaan varojen hallinnoinnin valvontaa kun yhteistyötä tehdään kansallisten järjestöjen kanssa. Tämä lisää myöskin meidän antamamme avun näkyvyyttä. onkin kun toimimme osana kansainvälisiä järjestöjä. Siksi tämä on tehtävä, jota haluamme viedä eteenpäin tulevaisuudessa. Sitten takaisin perintä tai niistä luopuminen. Takaisin perin avulla peritään takaisin rahaa, jota on annettu, mutta ei täysin käytetty hyväksi, koska tukikelpoiset kustannukset hankkeen yhteydessä ovat olleet matalampia kuin oli odotettu. Tämä on kaikkein yleisin syy takaisin perintään. Takaisin perintä toteutuu myöskin silloin, mikäli katsotaan, että tilintarkastajan mukaan on esitetty laskuja sellaisten kustannusten osalta, jotka eivät ole tukikelpoisia – sitten kun Olaf esimerkiksi on saattanut tutkimuksensa päätökseen. Vuonna 2013 takaisin perintä oli 449 miljoonan luokkaa yhteensä, eli noin 5,4 prosenttia kaikista maksuista perintä tai perintä takaisin, ja takaisin perinnästä luopumisia oli 1,6 miljoonalla vain pieni osa perintämääräyksistä peruttiin. Ja mikäli kiistaa syntyy, sitten kun perintämääräys on esitetty, noudatamme yleisiä sopimussääntöjämme. Menemme sovitteluun ennen kuin asia viedään sitten lopulta tuomioistuimeen tarvittaessa. Tämä saattaa johtaa myöskin rauhan ystäismieliseen ratkaisuun oikeuden ulkopuolella, mutta yleensä me olemme hyvinkin tiukkoina, kun takaisinperintämääräys annetaan. Haluamme varmistaa, että rahat myöskin maksetaan takaisin EUn kassaan. Kiitoksia. Minulla on itselleni jotakin kysymyksiä. Jäsenvaltiossa, jonka tunnen kaikkein par, parhaiten liittymistä edeltävästä iltistä edeltävää apua piti maksaa takaisin. 20 prosenttia kaikista takaisinperinnöstä Kroatiasta ja hyvin suuri, yli 50 prosenttia Romaniasta. Onko mitään selitystä sille, miksi näin paljon on peritty takaisin näistä maista? If, if I'm to, if I'm to take my jos nyt sitten ottaisin tämän kansallisen roolin itselleni takaisin, niin en ehkä siltikään pystyisi tuntemaan näitä kaikkia yksityiskohtia, mutta ehkä pääosasto, joka on vastuussa laajentumisesta, on valmiimpi vastaamaan. Uh, Meillä on liitteessä kolme pieni kiista. Se koskee takaisinperintöjä Suurin osa on tässä sellaisia, jotka eivät liity petoksiin tai säännönvastaisuuksiin. Komissio viittasi siihen, että arvioidut kustannukset olivat korkeammat kuin todelliset kustannukset. Ja tämä logiikka liittyy siihen, että esimerkiksi hankintamenettely johti tarjoukseen, joka olikin halvempi kuin mitä alun perin ajateltiin. Tämä selittää takaisin perinnän osuuden Kroatian osalta ja muissa liittymistä valmistelevissa prosesseissa. Das ist also dann der Effekt sozusagen dieser speziellen Art der Buchhaltung. Niin, vaikutus tästä on se, että silloin on mm, maksaa tämän arvion ja saa sitten takaisin sen, mitä on liikaa maksanut. Yeah, that is, that is correct. Niin, ah, pitää paikkansa mutta toki meillä on hyvin tiukat valvontamenettelyt, joka johtaa siihen, että vasta lopussa tiedämme, mitkä ovat täsmälliset kustannukset. Ja tämä siis tapahtuu vasta ohjelman lopussa. Herr Kommissar, sagen Sie uns noch einen Satz zum... Ehkä vielä komission sen ihan lause Kamerunista, että sanoitte puheenvuorossanne, että oli valtuuskunta, joka oli matkannut sinne Joo, aika paljon rahaakin oli pelissä. Mitä tapahtuu siellä Kamerunissa tällä hetkellä? Yes. Cameron was one of the... Niin Kamerun oli yksi sellainen maa, mm, jo, jonka kohdalla kehitysyhteistyö ah, hanke kiistettiin tilintarkastustuomioistuimen raportissa, mitä tulee julkisiin hankintoihin ja miten oltiin tulkittu julkisia hankintoja. Siellä oli tällainen kilpailu, joka koski autoja. tekniset standardit tarkastettiin tilintarkastustuomioistuimessa ja niitä pidettiin rajoittavina. Ne tuntuivat suuntautuvan vain yhteen mahdolliseen valmistajan, joka täyttäisi kaikki tekniset vaatimukset. Ja itse asiassa teknisten faktojen valossa näin ei kyllä ollut oikeasti, koska ainakin kaksi tai kolme muutakin autotyyppiä olisi täyttänyt nämä tekniset vaatimukset, niin kuin kilpailuasiakirjoissa esitettiin vaatimuksena. Itse asiassa ongelmana oli, että vain yksi tarjous lähetettiin tämän tarjouskilpailun myötä ja tämä sitten vielä lisäsi tätä, mitä nyt sanoisin, tätä liian subjektiivista tarjouskilpailua, joka kohdistuu vain niin tavallaan yhteen tahoon. Me olemme sitä mieltä, että on hyviä syitä arvioida edelleen tätä tarjousmenettelyä verrata sitä normaaleihin hankintasääntöihin ja me haluaisimme jatkaa tilintarkastustuomioistuimen kanssa keskustelua tästä erityistapauksesta hankinta Kamerunissa, jos ehkä pääjohtaja haluaa vielä lisätä jotakin. Madame Lamarck. Rovala Mark. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä operaatio koski Euroopan kehitysrahastoa, kehitysyhteistyörahastoa. Jos te haluatte, että vastaan heti, niin teen kyllä niin, mutta ehkä kuuntelemme ensin tämän asiakastelun loppuun. Siinä oiva tilaisuus näin tehdä. Esittelemme tietystikin puhu myöskin Rovalamarka EDFstä seurasta esitystään kohdasta. Ja, tieto, ja tilintarkastustoimisto myöskin kommentoi kysymystä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Euroopan kehitysyhteistyörahastosta. Siitähän laadittiin tällainen erityinen tutkimus, kun ajatellaan sen rahoitustapaa ja sen valtiot tässä ovat rahoittajina, mutta se kuitenkin kuuluu teidän valvontanne alaisuuteen. Operaatiot edustavat kolme 3 miljardia maksumäärärahoina 2013 budjettivuonna. Tilintarkastustuomioistuin antaa kokonaisuudessaan myönteisen lausunnon tilien luotettavuudesta, mutta me tulemme tästä vielä uudelleen keskustelemaan. Meillä on kuitenkin varauma laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta maksuissa, koska 27 prosenttia 100 35 operaatiosta, jotka tutkimme, niihin liittyi virheitä. Me päädymme näin arvioimaan virhetason 3,4 prosenttiin ylöspäin verrattuna vuotta 2020 aikaisemmin se oli vain 3 prosenttia vuonna 12. Sitten vielä nopeasti, mitä syitä näihin virheisiin löytyy? Pääsyyt koskevat sitä, että ei ole noudatettu hankintasääntöjä avun saajamaissa Puhun tästä vielä uudestaan, koska tämä on yksi kohta, joka otettiin esille myös komissaarin puheenvuorossa. Sitten 19 prosenttia, kun ei oltu noudatettu 51 prosenttia virheistä johtuu siitä, että hankintasäätely on noudatettu, 19 prosenttia, että puuttui perustelevia asiakirjoja, jotka osoittavat menojen oikeudellisuuden, 17 prosenttia koski hyväksymättömiä menoja tai tukikelvottomia menoja ja sitten maksuja, joita ei oltu noudatettu. Tämä liittyy lukuun seitsemän. Virheet, jotka liittyvät hankintakysymyksiin, edustavat kaikkein eniten säännönvastaisuuksia. Sitten toinen ko- kommenttini koskee vu- vuosikertomusta pää- Europe Aid pääosastosta. Me toteamme tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia tässä kertomuksessa. Itse asiassa pääjohtaja esittää itse varauman operaatioiden laillisuudesta, koska hän on sitä mieltä, että yli 2 prosenttia maksuista ovat riskin, riskinalaisia. Siis tämä ylittää tämän mm, oleellisuusrajan ja kuitenkin tämä varaus on tällainen yleisluontoinen, yleensä kuitenkin varaumat koskevat tiettyjä operaatioita. Ja sitten vielä lopuksi aivan erityisesti täällä sanotaan, että valvonta valvontamenettelytavat antavat välttämättä takeet operaatioiden laillisuudesta, se joka on ristiriidassa tämän varauman kanssa, joka kuitenkin on esitetty. Olemme siis sitä mieltä, että tässä asiassa on joitakin epäselvyyksiä. Sitten kolmas kohta, mitä tulee julkisiin hankkeisiin, komissio, tästä on jo puhunut tuossa yhteydessä ja itse asiassa komission kanssa olemme eri kannoilla. Meillä on erilainen näkemys yhdestä operaatiosta, joka mainitaan tässä kertomuksessakin, mutta teidän vastauksenne tähän kyselykaavakkeeseen on ollut myös esillä. Ja yhteen kysymykseen komissio ei oikeastaan vastannutkaan. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, niin ja tähän Kamerunin autokauppakysymykseen. Tässä on kolme pickup-autoa ja kolme tavallista autoa. Tilintarkastustuomioistuin totesi ja arvioi, että mitä tulee krite- teknisten kriteerien määritelmään, siinä oli tiettyä rajallisuutta, ra- tiettyjä tekijöitä, jotka rajoittivat kilpailua. Me olemme tietysti keskustelleet montakin kertaa komission kanssa tästä aiheesta ja me syvensimme vielä tarkastustamme asiassa. Tästä varten otettiin huomioon kaikki piirteet näitä autoissa, erityiset piirteet, jousitukset ja muut. En ole varma, että nyt pystyn täysin muutamassa sekunnissa antamaan tuloksen tutkimuksista, mutta Tästä syvästä tutkimuksesta käy ilmi, että toisin kuin komissio sanoo, niin tietyt mallit, jotka vastaavat näihin teknisiin määritelmiin, eivät ollekaan Kamerunin markkinoilla silloin. Ja kaksi tarjosta ei yksi, kaksi tehtiin Mitsubisilta Toyotalta ja Mitsubishi oli alhaisempi hinnaltaan ja Toyota kuitenkin valittiin. Minun mielestäni tässä nyt täyttyvät kaikki piirteet siitä, että on rajoitettu kilpailua. Ja tässä on käytetty näitä teknisiä eri vaatimuksia. Ja tosiaan komissio, me olemme sitä mieltä, että tässä ei ole kysymys tilaajan harkintakyvystä, koska juuri kun pitää noudattaa kilpailusääntöjä, sehän on ihan olennaista julkisten hankintojen kohdalla ja se on yksi niistä alueista EU:ssa, jotka ovat todella tärkeitä kysymyksiä EUlle, niin silloin pitää sitten määritellä tekniset kriteerit riittävän täsmällisesti, jotta yritykset pystyvät toimimaan tämän mukaisesti, eikä pidä toimia niin yksityiskohtaisesti, että tämä jo rajoittaa sitten vapaata kilpailua. Jos tässä nyt viitataan tuomioistuimen oikeuskäytön, se on virheellistä ja erityisesti kun tässä on kysymys laitoksesta, joka joutuu seuraamaan, valvomaan laillisuutta, niin ei se ole meidän mielestä oikein sovi meidän toimintakulttuurimme. Nämä elementit, jotka me otimme esille kertomuksessa tästä asiasta, Tietenkin tämä lisää kaikki vielä virhetasoa. Ne elementit, jotka huomasimme mukaan lukien tämän delegaation löydöt, se on, kaikki tämä on ristelyssä komission kannan kanssa, koska delegaatio Kamrunissa, tai, tai jopa edustusto Kamrunissa on huolestuneista menettelytavoista. Ja vielä lainaisin ihan täsmällisesti tällaista tiedonantoa eri tiedontojen joukossa, jossa todetaan näin. Huomaan, että viimeisessä asiakirjassa, jonka saimme koskien autokysymystä, siellä tuntuu olemaan edelleenkin vain yksi on vain kaksi yritystä mukana, ja se on huolestuttavaa, ja mielestäni pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tähän kysymykseen, että laajennettaisiin osallistumista tämän tyyppisissä hankinnoissa mitä tulee vaatimuksen, ne ovat liian tiukkoja, tai sitten niitä kuvaillaan liian yksityiskohtaisesti, joten selvästikin valtuustossa tunnettiin huolta todennäköisesti johtuen Kamerunin talousministeristön painostuksesta johtuen tässä toimittiin, nämä määritelmät tehtiin niin, että vain harvat autovalmistajat vastaajat pystyvät vastaamaan ja sitten ei valittukaan halvinta, vaan valittiin Toyota. Tämän verran voi tästä sanoa. En usko, että menemme nyt näihin yksityiskohtaisuuksiin näiden, tämän nelivetokysymyksen kohdalla. Mutta Tämä, tällainen lisää siis virhetasoa, nostaa sitä, mutta tällaisen totemuksen me voimme tehdä, mikä, mihin, mikä muuten, muuhun totemukseen voi päätyä. Mehän tiedämme, että hankinta, just hankinnat ovat aivan erityisen herkkä alue, koska kun määritellään näitä kriteerejä, niin niiden takaa löytyy sitten aina pieni epäily siitä, että halutaan suosia jotakin tahoa tai yritystä tai pyritään vastaamaan hiukan liian ymmärtäväisellä tavalla – kilpailutilanteessa me tiedämme kaikki pitää riittää, kun määritellään kriteerit niin, että vain yksi yritys pystyy täyttämään tekniset vaatimukset. Tässä vielä toistan, tässä ei tietenkään ole kyse siitä, että on mitään harkintavallan käyttöä, vaan annetaan suuntaa tällä tavalla, että vääristetään kilpailua. Näitä aspekteja halusin ottaa esille komission kanssa. On vielä toinenkin tapaus, jonka tilintarkastustuomioistuin on kiistänyt vastauksessanne kysymyksiin. Tässäkin oli kysymys äärimmäisen klassisesta tapauksesta markkinoiden epäonnistumista, koska ei pitänyt näin tehdä, koska ei ole mitään kirjoista, että vaikkakin toimitukset tehdään eri alueilla, maasta oli kyse Kongon demokratian vastaan aivan yleistä, että yritys toimittaa vaikka vain vettä, joten näissä tapauksissa käsitellään kysymyksiä. Henkilökohtaisesti tunnen nämä varsin hyvin. Olen 30 vuotta tehnyt työtä Ranskan tilintarkastustuomioistuimessa. Me tunnemme nämä hankintakysymykset. Nämä ovat todella yleisiä tapauksia, joissa menettelyt jotenkin vääristyvät joko ei ole tehty kansainvälistä kilpa, ei ole kilpailtu kansainvälisesti niin kuin Kongon viemäröintikysymyksessä tai sitten suositaan jotakin tarjouksen tekijää, koska se jotenkin tuntuu vähän mielenkiintoisemmalta. Tai auto, joka tätä kautta saadaan miellyttää enemmän tätä käyttäjää. Tämä on ihan yleistä toimintaa, mutta pidän edelleen kiinni siitä, että tilintarkastustuomioistuin, joka oli koonnut suuren määrän todistusaineistoa mukaan lukien tämä ristiriitakysymys meidän ja komission välillä, niin tuomioistuin tuli siihen lopputulokseen, että tässä on säännönvastaisuus äh, hankintatapauksessa. Tässä on väärällä tavalla käytetty hankintasääntöjä, ne ovat kuitenkin varsin täsmällisiä sääntöjä. Tietenkin aina voidaan mm, keskustella siitä, mitä asiat ovat sujuneet, mutta säännöt kyllä ovat varsin selkeitä ja meidän kantamme asiassa on myös varsin selvä ja pidän kiinni täällä siitä, että me emme ollenkaan epäile tätä lausuntoa, jonka olemme antaneet tästä sääntöjen vastaisuudesta tai tästä varaumasta. Mm, tässä on ihan yksityiskohtaisuuksia, mutta oli tärkeää kertoa tästä komissiolle mielestäni. Me olemme siis hiukan eri, eri mieltä komission kanssa tästä asiasta ja haluamme erityisesti muistuttaa komissiota siitä, että sen Kamerunin edustusta oli ymmärtänyt juuri tämän riskin ja on reagoinut ihan oikein. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Esittelijä on Rova Jabalva. Olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně. Eh, nejdříve bych chtěla poděkovat paní Daniele Lamarck za... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Lamarckia hyvin yksityiskohtaisesta ja tarkasta tilin tarkastuksesta ja myös kertomuksesta. Kiitos myös komission jäsenelle siitä, että hän vastasi meidän kysymyksiimme. Viime viikolla, kymmenisen päivän sitten, meillä oli investointipankin edustaja vieraanamme. Analysoimme jo osaa rahoituksesta – Saimme silloin osa käsityksen tilanteesta ja nyt meillä on sitten kokonaiskuva meidän ansiostanne. Omassa mietinnössäni minulla on useita osia, pilareita ja kysymyksiä komissiolle. Ensimmäisessä pilarissa kyse on prioriteeteista ja keskittymisestä prioriteetteihin, talouskehityksen, ympäristön, terveyteen, sosiaalisiin kysymyksiin ja niin edelleen. Sitten meidän täytyy tietää, minkälaisia välineitä haluamme käyttää näissä strategisissa prioriteeteissamme. Meidän tulisi todeta, mikä on pääprioriteettimme. Prioriteetti numero yksi. Tässä ensimmäinen kysymykseni komissiolle kuuluisikin, miten pyritte harmonisoimaan taloudellisia ja toisaalta poliittisia prioriteetteja. Voi olla, että meillä on poliittinen prioriteetti, joka on varsin selkeä, mutta se ei välttämättä ole paras mahdollinen taloudellinen prioriteetti. Eli miten päätös sitten tehdään? Ja sitten toinen alue. Yksittäisten tukivälineiden tuloksellisuus. Pitäisi pohtia myös riskin hallinnointia ja niin sanottua PPPtä. Julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuksia mikä on riskin hallinnoinnin rooli, miten virhetaso otetaan huomioon yksittäisessä rahoitusvälineissä. Ja tässäkin kohtaa minulla on täsmällinen kysymys, joka liittyy juuri siihen, mistä keskustelimme investointipankin kanssa. Kysymys on, mitä oletatte tapahtuvan, kun ajattelemme investointipankin rahoitusvälineiden käyttöä? Minkä, kuinka paljon investointipankin välineitä oletatte olevan tässä mukana? Ja kolmas alue liittyy operationaalisiin kysymyksiin ja toimintamenoihin. Mehän olemme keskustelleet ajoneuvoista, näistä maastoautoista, lipuista, lentolipuista, visaslipuista ja niin edelleen. Pitäisikö olla toimisto täällä vaikka paikan päällä? Nämä ovat sellaisia operationaalisia kysymyksiä, joihin te olette vastanneet meidän kysymystemme kautta. Nämä liittyvät myös siihen keskusteluun, jota me kävimme investointipankin kanssa viime viikolla. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitäni tässä yhteydessä. Kun kävin keskustelua heidän kanssaan, niin Halusin saada aikaiseksi jonkinlaisen rakenteen meidän keskustelumme. Ja tältä pohjalta sitten muotoilen kysymyksiä. Nyt kysymyksiä on oikeastaan syntynyt enemmänkin näiden vastausten pohjalta. Kysymys numero yksi, se liittyy vastaukseen numero 13. Voisitteko toimittaa meille arvion siitä, minkälaista rahoitusta jäsenvaltiot toimittavat. Mikä on niiden rahoitusosuus? Ja sitten vastauksenne numero 16. Olisiko mahdollista antaa meille aivan täsmä esimerkkejä maista ja rahamääristä ja myös perusteluista silloin, kun maksuja on jäädytetty? Ja viimeisin kysymys, joka on minulle hyvin tärkeä kysymys. Tämä liittyy varojen uudelleen kohdentamiseen. Käyttämättömiä varoja voidaan uudelleen kohdentaa muihin hankkeisiin ja pelkästään muihin hankkeisiin. Katsotteko, että tilanteen tulisi pysyä tällaisena vai pitäisikö rahan sitten palata yleiseen budjettiin jatkossa? Nämä olisivat minun kysymykseni. Kiitos. Komissaari bitte. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon yleisesti ottaen. Yritän nyt yhdistää kehitysrahasto kysymyksen ja budjettikysymyksen toisiinsa, joten haluaisin nyt yksityiskohtaisemmin käsitellä kysymyksiä tai seikkoja, jotka liittyvät Euroopan kehitysrahastoon. Muutama huomio näistä kahdesta kiistanalaisesta seikasta Kamerunissa ja Kongon kansantasavallassa. On päivän selvää, että me edelleenkin olemme samaa mieltä siitä, että olemme eri mieltä näistä kahdesta tapauksesta. Kamerunissa katsomme, että tekniset spesifikaatiot eivät rajoittuneet vain yhden tyyppiseen pikappa-ajoneuvoon. Tämä mahdollisesti useampia sellaisia, mikäli toimisto näin halusi. Mitä tulee tähän viipalointiin, tai tarjouskilpailun menettelyihin Kongon tasavallassa. Meidän täytyy ottaa huomioon, että Kongo on kriisimaa määritelmän mukaisesti. Ja meidän sääntömme on, että kun on kyse rahoitusavusta ja kehitysyhteistyöavusta, edustusta olisi voinut valita ei hallin, olla käyttämättä ollenkaan julkisia tarjouskilpailumenettelyitä – vaan se olisi voinut tehdä tehdä suoran tarjouskilpailun menettelyn tai tehdä suoran sopimuksen esimerkiksi viemäriputkin hankkimiseksi. Näin ei ollut. Sillä päätettiin nuorta normaalia täysimittaista tarjouskilpailumenettelyä. Mikäli on mitään tarkoitusta ohjata hankinnat yhdelle tietylle tuottajalle tai toimittajalle. Tämä olisi ollut paljon helpompaa, kun on kyseessä kriisimaita koskevat säännöt ja suorat sopimukset ovat mahdollisia. Joten en näe, että tässä olisi ollut minkäänlaista tarkoitusta tai pahoja aikeita tai tarkoituksia takana, kun julkinen hankintakilpailu tällä tavalla hoidettiin. Päätöksen taustalla olivat lähinnä paikalliset olosuhteet, jotka edellyttivät hankintoja, suuria järeitä putkia kuljetuskustannusten välttämiseksi. Haluttiin käyttää paikallista tavarantoimittajaa suurella alueella Kongossa – kun on kyse strategisemmista kysymyksistä, jotka rouva esittelijä otti esiin. Toteaisin tämän osalta, että meidän strategi- strateginen prioriteettimme ja talouset ja muut prioriteettimme yhteistyössä kehitysrahaston ja kumppanimaidemme kanssa ovat täysin selkeitä – Kotonun sopimuksen mukaan, joka ohjaa kumppanuussuhteita AKT-maiden kanssa. Kotonun sopimus pitää sisällään erittäin tyhjentävän säännöstä, joka liittyy taloudelliseen, kaupalliseen kumppanuuteen ja erilaisiin järjestelyihin, joiden tarkoituksena on auttaa maita kehittymään ja kasvamaan ja poistamaan köyhyyttä AKT-maissa. Kun prioriteetit valitaan, prioriteettien valinta ei ole meidän tehtävämme, tai ainakaan ne eivät ole vain ja ainoastaan komission tehtävä ja tavoite. Me hoidamme tämän todellakin kumppanuussuhteessa. Me kuulemme kumppanimaita ja maat itse voivat valita prioriteettien joukosta ne toimialat, joilla halutaan kehitysyhteistyötä ja rahoitusta EKRstä, kehitysrahastosta. Yleensä näitä on kolme tai neljä prioriteettialuetta. Tietystikin me kuulemme kumppanimaita valintaa tehtäessä että valitaan kumppanimaan kehitystarpeiden valossa. Yleensä kyse on elintarviketurvasta, maataloudesta, terveydenhoidosta, koulutuksesta, energiasta tai muun tyyppisestä kehityksestä. Uusi lähestymistapamme ei enää vasta sitä, että rautetaan infrastruktuuria. infrastruktuuria tai teitä tai kansallisia teitä. Koska katsomme, että on muita avunantajia, jotka voivat rahoittaa infrastruktuuriinvestointeja. Me keskitymme pikemminkin alueellisiin infrastruktuureihin prioriteettien joukossa. Kun arvioidaan yhteisvaikutusta tai synergiaa, jota syntyy poliittisten ja taloudellisten prioriteettien osalta. Usein Afrikassa havaitaan, että meidän vakaus ja turvallisuus pyrkimyksemme ulkopolitiikan puolella täytyy yhdistää kehitysyhteistyöhön. Tämän on ohjelmiin. Ilman vakautta ja turvallisuutta kumppanimaissa tai tietyllä alueella ei voida saada myöskään aikaan edistystä taloudellisten tai muiden prioriteettien suhteen. Kehitysyhteistyö ei voi olla kestävällä pohjalla ilman turvallisuutta ja päinvastoin. Kehityspolitiikkamme hyvin pitkälti suuntautui niin, että vahvistetaan yhteyttä turvallisuuden ja kehityksen välillä. Tietystikin joihinkin seikkoihin täytyy vakavasti otettavalla tavalla puuttua. Lähinnä turvallisuuden rahoittaminen ja turvallisuusoperaatioiden ja vakaustoiminnan ulkopoliittisen toimien rahoitus on kysymys, johon täytyy vielä tarttua, mutta siitä ei ole määrä keskustella täällä vuoden 2013 vastuuvapauden yhteydessä vai muualla. Kun uudelleen tarkastellaan monivuotisia rahoituskehyksiä, voidaan pohtia uusia parempia välineitä, jotka varmistavat sen, että kehitysyhteistyövaroja ei ohjata muihin tarkoituksiin. Mitä tulee Euroopan investointipankin välineisiin ja operaatioihin, tosiasia on, että olemme uudelleen suunnanneet että joitakin EKRn tukia ja fasiliteetteja, välineitä EIPn kautta, mutta myöskin muuta julkista tai muidenkin julkisten rahoituslaitosten kautta on toimittu niin, että rahoitusvälineet on voitu yhdistää toisiinsa. Tämä on mahdollistanut sen, että on parannettu rahoitusvälineitä, varsinkin kun on ollut kyse infrastruktuurihankkeista. Vipuvaikutus, joka saadaan aikaan eri varoja yhdistämällä, on jopa 20-25 prosentin tai pikemminkin 20 tai 25 kertainen suhteessa meidän tukimme 1,6 miljardia euroa on kyseessä viimeisten seitsemän vuoden aikana, jotka on tällä tavalla käytetty, tai pikemminkin Euroopan investointipankin lainojen ja lainavälineiden kautta on pystytty saadaan saman aikaan 40 miljardin euron vaikutus, kun on tarkasteltu huokeahintaisia lainoja, joiden kautta on rahoitettu infrastruktuurihankkeita. Nämä ovat rahoitusvälineitä, joita haluamme edelleenkin kehittää yhdessä investointipankin kanssa, mutta myöskin muiden rahoituslaitosten kanssa. Kenties teillä on vielä jotakin lisättävää tähän ja jotain konkreettisempaa näistä operatiivisista kustannuksista, jotka liittyvät meidän hankkeisiimme. Tästäkin oli mitään kysymys. The, um, I'm not sure I understood very well the question of members. Ihan varma ymmärsinkö tätä kysymystä jäsenvaltioiden osuuksista miten se liittyy tämän tyyppiseen toimintaan. Sitten kysymys maista ja summista ja epäilyistä budjettituen kohdalla. Niin kuin komissio aikaisemmin sanoi, meillä on ollut epäilyjä koskien näitä maksuja eri tilanteissa tällä hetkellä pääasiassa budjetti on kyse budjettituesta Ugandalle. On tehty erilaisia arviointeja tällä hetkellä. Olemme keskeyttäneet tuen Ghanaan. Summa oli todella valtava. Täsmällistä lukua minulla ei ole, mutta puhumme noin 200 miljoonasta eurosta. Sitten olemme keskeyttäneet myös maksut Guajanaan. Kaikissa näissä tapauksissa menettely on sellainen, että edustusto, edustus arvioi kriteerejä, jotka liittyvät budjettitukikysymykseen, ja ne liittyvät pääasiassa julkisen talouden hallinnointiin, ja on tiettyjä vertailukohtia, jotka liittyvät näihin ohjelmiin, ja kun näitä ehtoja ei pystytä täyttämään tai ne eivät täyty, budjettituki keskeytetään ja näin sitten tehdään sen jälkeen, kun on pidetty kokous korkean tason sisäisen komitean kanssa, jossa ei ole mukana pelkästään DEFCO, vaan myös ECOFIN e ja muut osapuolet ja meidän vastuuyksikkömme. Ihmisoikeukset ovat myös mukana tässä kokouksessa ja sitten arviointi tehdään Kaikista on tarkat asiakirjat ja kun kriteerit eivät ole täyttyneet eri osilta, maksut keskeytetään jos ei ole täytetty näitä kriteerejä, jotka liittyvät eri ohjelmiin. Sitten tuli kysymys uudelleen varojen osoittamisesta. Mainitsitte yleisen talousarvion, te tiedätte, että olemme myöntäneet tietyn, tiettyjä summia indikatiivisten ohjelmien pohjalta maille. Näin on tehty siinä prosessissa, jossa parlamenttikin on myös mukana. Varat, joita ei ole käytetty, niitä, ne voidaan siltikin vielä käyttää eri sääntöjen mukaisesti budjettivuoden aikana EDFn kohdalla, EKRn kohdalla, kuten te tiedätte, meillä on 8 miljardia suoritusvarauksena, joka mahdollistaa sen, että voidaan vahvistaa maksuja tietyille maille näiden suorituskriteerien mukaisesti, jotka laadimme ensi vuonna. Joten nyt on mekanismi, jonka mukaan voidaan suoraan siirtää varoja jostain maasta johonkin toiseen maahan, mutta sitten aina voimme tarkistaa näitä indikatiivisia ohjelmia ja noudatamme samaa menettelytapaa, jossa parlamentti on mukana ja toisaalta myös jäsenvaltiot osallistuvat tähän prosessiin. Wenn keine Nachfragen mehr sind von Seiten der Berichterstattung. Mikä kysyttävä ei enää ole, Yleisesittelijä Jaira Sender saa vielä puheenvuoron. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin. Ah, las gracias por, por todo el inter... Haluaisin kiittää näistä kysymyksistä ja vastauksista. Nyt haluaisin kysyä joistakin korkeista kohdista, mutta yleisesti ottaen... Eh, digamos, el riesgo que hay, o sea, Me, eh, tämä kehitysyhteisön, mehän vaadimme, että EDF otettaisiin mukaan yleiseen talousarvioon. No komissio kuitenkin aina sanoo, että jotkut jäsenvaltiot, jotka nyt vapaaehtoisesti osallistuvat huomattavallakin tavalla – EKRn toimintaan niin ne voisivat vuoteen 2021 mennessä, mihin valmistaudumme, jotta tämä otetaan mukaan budjettiin, voisivat vetää itse asiassa pois tästä hankkeesta. Haluaisimme tietää, onko luetteloa maista, jotka miettivät tällaisia varauksia tai ovat luomassa jonkinlaisia ongelmia siihen, että liitettäisiin tämä rahasto budjettiin. Ja kiitän tässä komissiota Varmaan pitääkin tukea komissiot, että tuossa voidaan tavallaan laillistaa tai tämä asia. Mutta haluaisin tietää, että tällainen, onko tämä pelko, joka komissiollakin ehkä on, tehän tunnette paremmin vielä, millä tavalla näitä asioita käsitellään. Voisitteko kertoa meille mitkä ovat niitä maita, joihin liittyy erityisiä ongelmia tässä mielessä. toiseksi avunsaajat, kun puhumme esimerkiksi siitä, että viedään vettä tai energiaa tai toimitaan vesialalla, energia-alalla, en tiedä onko tässä niin kuin muillakin alueilla, niin kuin yhteisössä maatalouspolitiikassa, täytyykö julkisesti tunnistaa kaikki ne yritykset, jotka hyötyvät sopimuksista – jotta voidaan tämä arviointi tehdä sitten vielä lopuksi, mitä tulee yrityskeskuksiin, joita on kehitetty, niin kuin te jo sanoitte, ei pelkästään Latinalaisessa Amerikassa, vaan myös Aasiassa, Kiinassa esimerkiksi, niin kuin te sanoitte, tai Intiasta niitä löytyy. Haluaisin tietää, nythän ollaan läpikäymässä sitä, tuovatko ne liittävästi lisäarvoa mitkä yritykset siis hyötyvät näistä bisneskeskuksista, joita kehitetään kumppanuudessa Kiinan kanssa ja Intian kanssa? Kiitoksia. Komissaari. Komission jäsen, olkaa hyvä. Yes, when it comes to the budgetization of the kehitysrahaston ja budjetti tuen osalta komissiohan on jo hyväksynyt, että ehdotetaan kehitysrahaston budjetisointia 2021 vuodesta lähtien. Totta kai jo nyt me arvioimme tämän ratkaisun kustannuksia ja hyötyjä. Siihen liittyy lukuisia etuja, erityisesti kun ajattelemme sitä, miten varainhoitoasetusta yleisesti harmonisoidaan ja myös miten ohjelmointi tapahtuu ja mikä on parlamentin rooli näissä menettelyissä. Tämä on varmasti yksi kehitysrahaston budjetisoinnin myönteisistä vaikutuksista. Totta kai on oletettavissa myös jotakin ongelmia. Ensisijaisesti siitä syystä, että kehitysrahasto on hallitusten välinen väline. Jäsenvaltiot maksavat omia maksuosuuksiaan siihen. Maksuosuudet eivät kuitenkaan ole samanlaiset kuin maksuosuudet esimerkiksi budjettiin. Näin ollen on selvää, että kunhan kehitysrahasto budjetisoidaan, niin jotkut jäsenvaltiot olisivat siinä tilanteessa, että niiden täytyy, täytyisi maksaa enemmän budjettiin verrattuna nykytilanteeseen ja siihen, mitä ne nyt maksavat kehitysrahastoon. Toiset taas joutuisivat maksamaan vähemmän. Toistaiseksi, sikäli kuin minä tiedän, meillä ei ole täsmällisiä laskelmia siitä, mitä tämä tarkoittaisi sitten ihan konkreettisella tasolla ja budjettiosuuksina jäsenvaltioiden näkökulmasta. Tämä siis sitten, kun kehitysrahasto tuotaisiin budjetin alaisuuteen. No sitten näistä liikekeskuksesta tai bisneskeskuksista. Tämä oli parlamentin ja neuvoston yhteinen aloite niin, että hyväksyttäisiin asetus rahoitusvälineistä – Tämä mahdollisti sen, että pystymme luomaan uuden budjettikohdan erityisesti latinalaisen Amerikan ja itäisen Aasian kumppanimaittemme kohdalla. Niin, latinalainen Amerikka. Kommentteja salista, jotka eivät kuulu tulkille. Näillä välineillä oli tarkoitus toimia, jos ne olisivat taloudellisesti tarpeen latinalaiselle Amerikalle ja myös Kakkois-Aasialle. Oli kuitenkin niin, että kun perustettiin tällaisia yleiseurooppalaisia, paneurooppalaisia keskuksia, niitähän toteutettiin pääasiassa Kaakkois- Aasiassa ja komissio ei tarjoa minkäänlaista institutionaalista tukea latinalaisessa Amerikassa toimiville keskuksille. Toki meillä puitteisto olisi ollut, mutta käytännössä tukea tarjotaan lähinnä siis kakkois Olemme arvioineet Kiinassa ja äh, Taimassa olevaa keskusta Tiettyjä puutteita havaittiin, muotoiltiin myös joitakin suosituksia. Komissio on varmistanut, että myös asianmukainen seuranta toteutuu, kun otamme huomioon täytäntöönpanon ja kumppaniemme toiminnan näissä keskuksissa. Meillä on myös Intiassa keskus ja komission yksiköt tutkivat nyt kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja jatkon suhteen. mistä näyttäisi siis siltä, että näiden Kiinan ja Taimaan keskusten ylläpito ja jatkaminen voisi toteutua niin, että kaikki kumppanit sitoutuvat parantamaan, kehittämään toimintaa niin, että tunnistetaan puutteet. Ja Intian osalta näyttäisi siltä, että todellinen lisäarvo on jatkossa vielä sitten perusteltava. Arvioimme näin ollen tämän kolmannen Intian keskuksen jatkoa. Mm-hmm. Mikrofoni. Yeah. I'm not aware. En ole tietoinen kumppaneiden luettelosta, mutta totta kai tämä teille toimitetaan hyvin pian kirjallisessa muodossa. Kiitoksia paljon. Esittelijä haluaa lopuksi vielä varmaan puheenvuoron. Since we have other things on the Koska meillä muutenkin asioita yleistyslistalla, kenties meidän pitäisi edetä seuraavan kohtaan. Me työstämme nyt päätösauselma luonnosta. Tammikuun alussa järjestetään kokouksen varjoesittelijöille – hienoa, että kaikki varjoesittelijät ovat kiinnostuneet tekemään yhteistyötä minun kanssani vastuuvapan osalta. Ja mikäli teillä on jotakin kysyttävää, lähettäkää kysymykset joko minulle tai sihteeristölle. Sitten katsotaan komission ja tientarvostoimijoistamme kanssa, kuinka näihin saadaan vastauksia. Kiitoksia sekä komission jäsenelle ja komission edustajalle ja Roella Markille. Kiitoksia myöskin komission pääjohtajalle siitä, että hän tulee säännönmukaisesti aina kokouksiimme. Nyt joka tapauksessa voimme toivottaa teille oikein hyviä pyhiä ja hyvää uutta vuotta. Meillä on nyt hieman tässä aikapaineita, joten näkemiin. Meidän täytyy jatkaa viinimarkkinoita koskevalla erityiskertomuksella. Kyse on viinisektorin saamasta tuesta. Kings, joka on tientaloustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen, saa saman tien puheenvuoron. Kiitos, että sain jos kertomuksen tulokset. Haluaisin kiittää tilaisuutta hyväkseni onnittelekseni on, rouvaa Tabalvaa erinomaisesta työasiakirjasta. Eurooppalainen viiniviljely on joutunut 80-luvusta lähtien kansainvälisen kilpailun puserruksiin yhä pahemmin. EUn viinilän viinillä on alikysyntää, ylituotantoa ja muita ongelmia. Näissä olosuhteissa neuvoston uudistus vuoden 2008, joka liittyy EUn tukeen viinisektorille, pyrkii lähinnä parantamaan kilpailukykyä ja tasapainottamaan kysyntää ja tarjontaa. Tuomioistuin tarkasteli tämän harjoitteen tuloksia jo edellisessä kertomuksessa vuonna 2012. Tämä erityiskertomus, jonka tänään esittelen, käy tarkastele uudistuksen toisia tarkoitusperiä kilpailukyvyn parantamista EU-viinin osalta. EU pyrkii tavoitteeseen tukemalla investointeja viinin tuotannossa, kuten markkinointi- ja infrastruktuurirahoituksessa ja yritysten toimintakelpoisuuden, elinkelpoisuuden parantamisessa. Lisäksi viinin myynnin edistystä pyritään parantamaan eri messujen ja muiden avulla. Kaudella 2009-2013 EUn budjetista maksettiin näitä tukitoimia 518 ja 53 miljoonalla. 113 hanketta arviointiin viideltä, viidestä maasta vuosien 2008-2019 välillä 37 tila tarkastettiin käytännössä. Tuomioistuin havaitsi, investointituen osalta sen, että tuki kattoi samata, tai pääsi samo, pyrki samoihin tavoitteisiin ja investointeihin, joita oli jo mahdollista ottaa käyttöön maaseudun kehittämisrahaston puolelta. Toimiston katsoi, että ei ole mitään ilmeistä syytä, miksi viinisektori tarvitsee vielä lisää investointitukea. Mitään tutkimusta tai analyysiä ei ole tehty, joka tätä tukisi. Täällä on jopa negatiivisia tuloksia kahdesta EUn eri lähteestä, kun raha on saatu. Jäsenvaltiot ovat äh, joutuneet osoittamaan, minkä tyyppisiä investointeja on rahoitettu mistäkin rahoituslähteestä, niin että kaksinkertaista rahoitusta ei mahdollisteta. Joskus jopa Italian ja Espanjan osalta kolme vuotta on kestänyt tiedonsaanti ja tilintarkastustuomioistuin ei ole pystynyt käyttämään saman tietoa suurista osasta tätä budjettia. Samantyyppisiä kielteisiä investointitoimia on muutenkin otettu käyttöön. Tulosten arviointi on äärimmäisen vaikeassa olosuhteessa. 55 prosenttia avunsaajista, jotka valittiin tutkinnan kohteeksi, olivat saaneet investointitukea kummastakin lähteestä. Vaikka olettamuksena on, että kumpikin investointi on hoidettu vastuuntuntoisella tavalla ja performanssi on parantunut, siitä huolimatta kunkin investointitoimen osalta tarvitaan lähempää tietoa. Lisää investointituki vintuotteilla ei ollut selkeästi perusteltu alusta pitään. Ja on mahdotonta ja, tai vaikea arvioida, onko viran julkista rahaa käytetty asianmukaisesti hyväksi. Entä sitten viinin menekin edistäminen? Tuomiston katsoi, että vaikka pk-yrityksiä haluttiin suosia kaikissa jäsenvaltioissa, joissa vierailtiin paitsi Itävallassa, viennin myynnin edistämistukea annetaan myöskin suurille vientiyrityksille. Jotkut näistä ovat toimineet kolmansissa maissa tai paikallisten kumppanien kautta ja kaupallisten verkostojen kautta. EUn tuet näille yrityksille, että eivät ole asianmukaisia. EUn tuen antaminen tällaisia tarkoituksia varten ja näille suurille yrityksille ovat sellaisia, että niiden omat viennin edistämistä tai myynnin edistämistoimet ovat vähentyneet, niin on käytetty vähemmän rahaa. Nyt tietyillä markkinoilla viinin tuottajat halunneet konsolidoida asemaansa. Toisin sanoen EUn tuella on käytännössä tuettu yritysten operatiivisia kustannuksia. Tämä vahvistuu sillä tosiseikalla, että suuret avunsaajat ovat vuosi toisensa jälkeen hakeneet myynnin edustamistukea kolmesista maista käsin. Viidessä jäsenvaltiossa, jossa vierailimme, havaitsimme, että viinin tuki on lähinnä annettu menekin edistämistarkoituksiin suurille yrityksille, jotka ovat sitten voineet lisätä edistämistoiminsa käyttämää rahaa. Budjetti, joka annettiin myynnin edistämistä varten, olisiko suurempi kuin kysyntä, siksi ei ollut mitään kannustamia jäsenvaltiolla harjoittaa tehokasta, tiukkaa arviointi- tai valintamenettelyä. Rahat, jotka jaettiin viennin edistämistä ja myynnin edistämistä varten 2018 kauteen saakka, ovat kaksinkertaistuneet summaltaan. Riski, että varoja käytetään epätehokkaasti hyväksi, on jopa suurempi uudella ohjelmakaudella. Toinen mielenkiintoinen löytö oli se tapa, jolla jäsenvaltiot valvovat tukikelpoisuutta, tukikelpoisuutta silloin, kun on kyse myynnin edistämisestä. Paikan päällä tehdyt tutkimukset ovat erittäin kalliita, koska jotkut toimivat kolmansissa maissa. Ja asiakirjat, jotka avunsijat lähettävät, ovat lähinnä pohjana tarkistuksille. Tuomiston katsoi, että kaikissa jäsenvaltioissa, joissa tilintarkastus tehtiin paitsi Portugalissa, asiakirjat eivät antaneet riittävästi yksityiskohtaista tietoa menojen luonteesta. Silloin kun oli kyse myynnin estämisestä, tuloksena on se, että ei ollut mahdollista jäljittää EUn tuen käyttöä erityis myynnin estämistoimissa, joten on mahdollista, että muutakin kuin tukikelpoista muitakin kuin tukikelpoisia tukia rahoitettiin EUn rahalla. Sitten vientimarkkinoilla. Kaudella 2009-2012 viinin vienti kolmansiin maihin kasvoi merkittävästi 64 prosentilla. Siitä huolimatta tämä lisäys oli lähinnä tiettyjen yritysten käsissä. Esimerkiksi Kiinassa viin, viinin kulutus kasvoi jo vuoteen 2007 mennessä ennen kuin myynnin edistämistä alettiin harjoittaa. EUn kaksi EUn viennin viejät ovat menettäneet markkinoitaan niissäkin maissa, joissa oli kohdennettua viennin edistämistoimintaa. EUn viinit, jotka eivät ole tukikelpoisia, kuten pöytäviinit, ovat samantyyppisiä kuin tukikelpoiset viinit. Kaikki nämä argumentit otetaan yhteen, lasketaan yhteen ja muut seikat, jotka liittyvät vientipuoleen, voimme tehdä johtopäätöksenä sen, että jotta voimme puutteisiin puuttua, tuomioistuin tekee erityiskertomuksessa lukuisia suosituksia. Ajan puutteen vuoksi en nyt lue niitä kaikkia äänen, koska ne ovat hyvin heijastuneet Rouva Lepalovan työsäkirjan. Kiitoksia, herra Kins. kaksinkielinen rahoitus, seurannaisvaikutukset ja muut. Kaikki ne ovat sanoja, joita emme haluaisi kuulla. Martina saa nyt esittelen puheenvuoron, ole hyvä. Uh, let... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä. Herra Ginger, oli mukava tehdä teidän viimeinen kanssa työtä. Oli hienoa tehdä työtä tällaisessa kysymyksessä myös viinitukiasioissa. Mehän kaikki varmasti rakastamme viiniä ja haluamme tukea alaa niin paljon kuin vain mahdollista olin aika kriittinen joidenkin rahoitusosuuksien löydösten kohdalla tuomioistuimen kertomuksesta ja haluaisin nyt puhua tästä komission läsnä ollessa myös. Yleensähän EU:ssa ssa toimitaan niin, että pyritään tasapainoon, mitä tulee normaaleihin markkinoihin, ympäristökysymyksiin ja poliittisiin tukivälineisiin. Tässä korostetaan tiettyjä strategisia prioriteetteja, joita toimitaan tehokkaammalla, hyödyllisemmällä kannalla, tavalla kansalaisten kannalta, mitä tulee kilpailukykyyn viinialalla siinä keskitytään välineisiin ja erittäin perinteisiin eurooppalaisiin tuotteisiin. Kyse on muustakin kuin enemmästä kuin tuotteesta ja itse muuten en tule viinimaasta, vaan olutmaasta tavallaan. Viini on jopa kulttuuria, alueellista kehitystä Euroopassa, kulttuuriperintöä. Se on erittäin tärkeä hyödyke globaalissa kaupankäynnössä osa kilpailukykyistä ympäristöä myös. Se vaikuttaa kulutuksen vähittäiskauppaan ja myös se on tärkeä vientituote ja se vaikuttaa kauppataseeseen huomattavalla tavalla. Mutta vienni, kilpailukyvyn tuki, tuki tuntuu legitiimiltä vain, jos voimme vastata kolmeen peruskysymykseen. Ja ensin minusta ne ovat miksi, miten ja kenelle. Ensimmäinen kysymys, miksi, on valtava ylijäämä tuotannossa Euroopassa, kun ajatellaan tämä ylittää kysynnän viinin kohdalla. Tämä ylijäämä johtuu globaaleista markkinoista ja on todella tiukkaa uusien viinituottajamaiden kanssa ja tämän takia tukeva markkinointitoime jolla pyritään avaamaan uusia markkinoita, tutkitaan markkinatilanteita, järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja pyritään parantamaan joitakin infrastruktuureja ja metodeja. Näitä rahoitetaan myös EU-rahoituslähteistä. Sitten toinen tärkeä kysymys, millä tavalla ja kenelle viinin kilpailukykytukea voidaan antaa eh, niin, että tuetaan viinin tuottajia alueilla, joilla on tiettyjä markkinoiden epätasapainotekijöitä, alueilla, joilla mm, tilanne on vaikea tuottajille ja silloin näin kyllä tilaa mahdolliselle tuelle. PK-yritykset vois, saavat tukea erityisesti, jos niillä on rakenteellisia haittoja tai ne toimivat alikehittyneillä alueilla. Suuret yritykset, joilla on kuuluisemmat tuotteet, mm, ne tavallaan jo osallistuvat äh, globaalille markkinoille. Ne voisivat osallistua erityisesti osana alakohtaista tai alueellista toimintaa, mutta ne eivät voi yksilöllisesti osallistua minun mielestäni. Sitten innovatiiviset tuottajat, tätä voitaisiin edistää ja ottaa ne mukaan myös rahastuen piiriin. Tällä, niin minun suositukseni liittyvät suurin piirtein tiltauksesta löydöksiin ja minä ehdottaisin seuraavanlaisia kohtia koskien komission vastuuvapauskertomusta. Yritän nyt puhua lyhyesti, koska teillä on tämä työasiakirja todennäköisesti edessänne, mutta mainitsin vain joitakin kysymyksiä. Ensimmäinen kommenttini komission pitäisi säännöllisesti seurata, missä määrin varoja otetaan vastaan ja käytetään ja korostaa sitä, että pitäisi toimia yrityssuuntautuneisella tavalla, ottaa huomioon tulokset ja pitäisi suosia parhaimpia yritysmalleja ja oppia kokemuksesta. Mehän puhumme aina parhaimmista käytännöistä, mutta emme aina käytä näitä malleja tarpeeksi hyväksemme. Ja kun puhun, puhun yrityssuuntautuneisuudessa ja tulos pohjaisista toimista, niin minulle ei ole tärkeää, onko kyseessä 6000 viinintuottajaa, jotka vierailevat Kiinassa jossakin viinimessuilla. Minulle on tärkeää, että sata heistä vie viiniä sen jälkeen, kun näihin markkinatoimiin Kiinassa on ryhtynyt Tämä tarkoittaa tätä tulossuuntautuneisuutta. Toiseksi minä tunnen huolta näistä epäonnistuneista pyrkimyksistä houkutella enemmän PK-yrityksiä EUn menekinäistämisen piiriin viinin kohdalla. Ehkä meidän pitäisi ajatella niin, että yhteisrahoituksen tasoa pitäisi tarkistaa. Näin voisimme hyödyttää PK-yrityksiä tehokkaammin ja voisimme tehdä mahdollisten pk-yritysten osallistumisen helpommaksi, erityisesti ne yritykset, joilla on rajallinen r- talouden kapasiteetti ja henkilöstökapasiteetti. Minä todellakin uskon, että yhteiset toimet täytyy ottaa käyttöön, että varmistetaan komission se, että komissio ja jäsenvaltiot voivat analysoida, missä määrin edistytään ja missä määrin päädään, pääs, päädytään toivottuihin tavoitteisiin, miten se vaikuttaa viinialan kilpailukykyyn mitä tulee konkreettisiin suosituksiin tilintarkastustuomioistuimelta, minä olen todellakin samaa mieltä siitä, että sivukustannukset, täytäntöönpanomenot ja normaalit kulut, ne pitää kunnolla perustella ja maksimissaan tämä voi olla tietty prosenttiosuus kokonaiskuluista. Sitten jotakin muita kohtia vielä ennen loppua. Minun mielestäni on erittäin tärkeää että on oikea sekoitus politiikkoja, mitä tulee investointeihin ja edistämistoimiin, ja komission ja jäsenvaltioiden pitäisi toimia tehokkaammin, kun täytäntöön pannaan toimenpiteitä. Ja aivan erityisesti mitä tulee näihin menekin edistämistoimiin, edunsaajia pitäisi vaatia osoittamaan todellinen tarpeensa EU-tuelle. Ja normaalit operatiiviset kulut, niitä ei pitäisi rahoittaa. Ja vielä lopuksi olen täysin samaa mieltä kuin tuomioistuin siinä, että komission pitäisi analysoida, miten talousarvio, budjetti, joka myönnetään ensi vuodelle, vastaa viinisektorin tarpeita ja sitten sopeuttaa talousarviota tarvittaessa te löydätte nämä suostukset tästä työasiakirjasta. Olen valmis keskustelemaan näistä asioista teidän kanssanne ja otan, otan vastaan myös mahdollisia ehdotuksia teiltä, mutta tässä suurin piirtein oli kuitenkin nämä pääpiirteet, joita olemme tutkineet syvällisemmin. Kiitoksia vielä yhteistyöstä, herra Kinstille. Kiitoksia. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä kollegoilta kaksi minuuttia kullekin. Ja mitä lyhyemmin puhutte, sen parempi, koska komissionkin täytyy pystyä vastaamaan. Domansky seuraavana. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych poděkoval panu Kinčtovi z Evropského účetního dvora za zprávu i... Kiitos herra Kinstin takastustuomioistuimesta kertomuksesta ja niin kiitos myös esittelijälle oikeastaan hyvä, oikein hyvästä työasiakirjasta, joka esittelee siis viinisektoria. Laatuviini ystävänä haluaisin todeta, että eurooppalainen viinin äh, viiniala on äärimmäisen tärkeä ala se ei ole pelkästään tärkeä talouden ala, vaan se luo myös mainetta eurooppalaiselle maanviljelykselle ja luo yhteyden Euroopan ja laatukäsitteen välille. Luin hiljan artikkelin The Times-lehdestä ja siinä todettiin, että eurooppalaiset viinin, viinitilat päätyvät rikkaiden kiinalaisten hallintaan. Meillä on ranskalaisia viininviljelijöitä, jotka eivät enää katso, että tämä on mahdollinen tuottava ala jatkossa ja pelkävät investointeja. He eivät investoi riittävästi. Ja sitten taas Kiinassa juodaan entistä enemmän viiniä. Vienti Kiinaan kasvaa jatkuvasti. Monet kuitenkin pelkäävät sitä, että viinin laatu heikkenee – Ranskassa kuitenkaan laatulokituksen saamiseksi ei tarvitse enää omistajuuden olla ranskalaista. Onko tämä vain liike-elämän suuntaus vai onko tämä todellinen uhka eurooppalaisille laatubrändeille, nimille, merkeille? Kun nyt annetaan tukea viinisektorille, niin sehän menee toisisaalta myös päällekkäin äh, maanviljelystukien kanssa? Onko tarkoitus vastustaa tätä trendiä, tätä suuntausta, jonka juuri kuvailin? Ja kysymys kuuluukin, onnistutaanko tässä? Tilintarkastustuomioistuin ei ole havainnut syitä sille, miksi tällaista välinettä ylipäätään tulisi käyttää tai se tulisi olla olemassa arvoisa puhemies. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vielä eh, tilintarkastustuomioistuinta analyysistä, joka esitettiin tästä tuesta. Tässä on kyllä vuosi 2009 ja miten se on vaikuttanut kriisiin, ainakin joissakin maissa, niin kuin omassa maassani. Niin on aiheuttanut huomattavan laskun kulutuksessa ja tavallaan äh, se sitten näkyy tavallaan myös viennissä. Mitä tulee vi- äh, edistämiseen, koska kulutushan on ratkaisella tavalla laskenut, eikä voida säilyttää samalla tavalla normaaleja markkinoita Etelä-Euroopassa, e, Pohjoisessa joka tapauksessa oli juuri enemmän olutta ja niin edelleen. No joka tapauksessa tämä liittyy myös siihen ymmärrän, että Vaio. ja samoin tiltä, kun tuomioistuin puhui maista, joissa pienet osuuskunnat toimivat jotka pyrkivät tätä kautta pienyritykset kansainvälistymään. Espanjan tapauksessa esimerkiksi näin on pitänyt toimia. Ei ole kyse suurista yrityksistä, vaan on kyse siitä, että pienet osuuskunnat selviytyvät hengissä, kun ne vähän ryhmittyvät, ne pystyvät paremmin vastaamaan globaaleiden markkinoiden haasteeseen. Meidän pitää tukea näitä edelleenkin täällä Euroopassa, eh, niin kuin muitakin hankkeita, kuten vaikka Euroopassa. Eh, me tuemme elvytyshanketta esimerkkinä vain, eh, koska kilpailu on globaalia ja on muitakin alueita, jo, jolta tukea myönnetään huomattavasti. Latina. Señora Gresles, si usted no Eva Kresle, jos ette olisi käyttänyt itse niin paljon aikaa näihin aikaisempiin kohtiin, niin se olisi kyllä ollut hyväksi meille muille. Meilläkin on oikeus. Ala nyt kyllä laskea teidän puheenvuoroja ja muiden puheenvuoroja, koska jonkin verran oikeutta tässä tarvittaisiin. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi minuuttia riittää hyvin. Se, mitä edellinen edustaja totesi, 50 vuotta kesti, että norjalaiset saatiin juoman viiniä. Viini kuuluu parempaan yhteiskuntaan se, että että muualle myydään sellaista viiniä, joka ei kotona kelpaa edes etikaksi, niin onko se sitten reilua? Tässä vahvistuu se pelko, että rahaa on pistetty tähän alan, mutta ei tiedetä, mihin raha on käytetty. Viini on nautintoaine, ei se ole elintarvike. Champagnea ei pysty edes tuottamaan niin paljon kuin mitä Kiina ostaisi. Nyt täytyy todellakin pohtia, mihin ja mitä varten ylipäänsä tarvitaan tällaista tukea ja tarvitaanko, pitäisikö tässä antaa apua, jotta viiniviljat voivat äh, markkinoille päästä paremmin osuuskuntien kautta. Tämä on yksi kysymys. Toisaalta suuret viinin tuottajat, äh, suuret, suurtilaiset saavat tukea ja saman aikaan viinistä on ylitarjontaa. Eurooppalaisesta budjetista ei tällaista pitäisi kyllä enää maksaa. Sitten varapääjohtaja komissiosta, olkaa hyvä. Thank you also for the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle ja herra Kinstille alustuspuheenvuoroista. Minä edustan komissiota tässä keskustelussa. Haluaisin lähteä liikkeelle toteamalla, että pidämme tervetulleena sekä tilintarkastustuomioistuimen kertoimessa että myös äh, esittelijän asiakirjassa sitä toteamusta, että mehän olemme toteuttaneet viinialan menestyksekkään muutoksen. Meillä oli valtavaa ylitarjontaa ja viiniuudistuksen ansiosta tällä hetkellä markkinat Euroopan unionissa ovat tasapainossa. Varastoja ei ole ja me säästämme paljon rahaa, koska nyt vanhanaikaiset markkinan hallintavälineet on jätetty unholaan. Tämä menestys Totta kai on tarvinnut tuekseen myös kansalliset tukiohjelmat, joita tuomioistuin nyt on tutkinut. Nämä täytyy nähdä kuitenkin kokonaisuutena. Ne olivat osana kokonaisvaltaista lähestymistä. Lainsäätäjä päätti viime vuonna totta kai tämän parlamentin tuella laajentaa näitä ohjelmia ja myös vahvistaa ohjelmat laajentamisen ohella. Nyt meillä on 2014-2018 ohjelmat käynnissä. Me olemme vakuuttuneita, että näillä ohjelmilla on oma tarkoituksensa. Euroopan markkinoilla tilanne on nyt hallinnassa, tasapainossa. Maailman markkinoilla kuitenkin kilpailu on kova. Ja tämä kävi ilmi myös työasiakirjasta. Kilpailu on hurjaa ja meidän täytyy auttaa tuottajiamme tässä kilpailussa kilpailemaan muiden tuottajien kanssa maailmanmarkkinoilla. Tästä syystä meillä on näitä toimia, joita tuetaan. Kyse ei ole pelkästään menekin edistämisestä, vaikkakin se nousee esille tässä kritiisissä, mutta on myös tuotannon suunnan muutosta, on uudistustoimia, kehittämistoimia, kaikenlaisia toimia kokonaisuutena tässä. Niin kuin sanoin jo alkuun, me pidämme tervetulleena tuomioistuimen kertomusta ja haluaisin oman puheenvuoron räättää toteamalla lyhyesti se, mitä me olemme tehneet reagointina näihin kommentteihin. Näitä on viisi kohtaa aivan nopeasti. Mehän olemme reagoineet. Ensinnäkin täytäntöönpanoasetus, joka on voimassa 555 vuodelta 2008, on tarkistettu, sitä on muutettu ja olemme selkeyttäneet aivan keskeisen seikan, mahdollisessa päällekkäisyydessä näiden ohjelmien, kansallisten tukiohjelmien osalta ensimmäisessä pilarissa YMPtä ja toisaalta maaseudun kehittämisen toisen pilarin osalta. Ei voi olla kaksoisrahoitusta, päällekkäisyyttä. Tämä on näkyvissä jo molemmissa perussäädöksissä, mutta me olemme selkeyttäneet vielä täytäntöönpanon säännöissä hyvin selkeästi sen, miten tämä tulisi varmistaa jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on aivan keskeinen seikka. Kun nyt tänään puhun, niin olen vakuuttunut siitä, että päällekkäisyyttä tässä ei tapahdu. Toisaalta kansalliset ohjelmat ja maaseudun kehittämisen välinen raja, tämä on selkeästi määritelty. Sitten kiinteä hintaiset maksut, tämä nousi esille kertomuksesta, ja se, valikointikriteerit. Varmistamme, että PK-yritykset todella saavat sen tuen, mitä niille haluamme antaa. Tätäkin on selkeytetty. Itse asiassa kaikissa kansallisissa ohjelmissa todetaan, että niillä on nimenomaan prioriteettina pk-yritykset. Aivan niin kuin esittelikin jo totesi, yhteisrahoitusosuus on kuitenkin sama Tämä on itse perussäädöksessä mukana. Näin ne rajoituksine yritämme mahdollisimman pitkälti painostaa jäsenvaltiota keskittymään PK-yrityksiin, eikä suinkaan suuriin viejä yrityksiin. Tämä siis asetuksesta, jota on muutettu. Ja voi myös sanoa toisena kommenttina, että tämä ei ole vielä tien pää, vaan käymme tämän asetuksen lävitse, kun uudelleen laadintaa toteutetaan ja katsomme uudemman kerran tätä vuonna 2015. Työstämme myös indikaattoreita, joilla arvioidaan vaikutuksia. Tämäkin nousi esille kertomuksesta. Miten arvioimme äh, tämän rahan tulosta? Käytetäänkö rahat hyvin hyödyksi? Me työstämme nyt indikaattoreita, jotka toivottavasti saamme mukaan korjattuun asetukseen vuoden 2015 aikana. Kolmas kommenttini. Monet kommentit tuomioistuimesta totta kai liittyvät liittyvät 2009-2013 ohjelmaan. Nyt meillä on uusi ohjelma aina vuoteen 2018 saakka. Kun keskustelemme näistä ohjelmista jäsenvaltioiden kanssa, niin komission ei tarvitse virallisesti näitä kommentteja hyväksyä, mutta meillä on vaikutusvaltaa sen suhteen, mitä jäsenvaltiot tekevät. Me varmistamme, että kaikki nämä seikat todella vakavasti otetaan huomioon. Ja voi, voi, voin todella raportoida, että näin tapahtuu. Keskustelemme näistä säännöllisesti komiteoissa ja jäsenvaltioiden kanssa ja myös tarkastuksia. Loppuun haluaisin todeta, että me olemme antaneet myös suuntaviivoja, ohjeita. On täsmäohjeita, joissa eri elementtejä vielä täsmennetään lisää, mukaan luettuna täsmennys siitä, mitkä tuotteet voivat saada EUn tukea silloin, kun kyse on menekin edistämisestä. Tässäkin Kyse on tärkeästä rajasta toisaalta maaseudun kehittämisen osuudesta ja toisaalta sitten tämä tuki. No sitten, käytetäänkö rahat hyödyksi? Tämä on keskeinen kysymys. Kysymys voidaan esittää näistä ohjelmista ja kaikesta veronmaksajien maksamasta rahasta. Se on hyvä kysymys. Osana yhteis- uudistettua yhteistä maatalouspolitiikkaa, jonka lainsäätäjä viime vuonna hyväksyi artiklassa 110 tässä horisontaalisessa asetuksessa 1306 asetus. Komission on välttämätöntä kehittää myös arviointivälineitä 2017-2018. Voimme sitten mitata paljon paremmin kuin tällä hetkellä niitä vaikutuksia, joita rahankäytöllä on. Kyse ei ole pelkästään tästä ohjelmasta, vaan kyseessä on koko maatalouspolitiikan laajuinen hanke. Osana tätä aivan erityisesti paneudumme näihin ohjelmiin niin, että voimme sitten pohtia niitä jatkoa. Tämä on pidemmän aikavälin suunnittelua, mutta halusin päättää puheenvuoroni tähän niin, että keskeinen kysymys ei jää huomiotta kollegat ja minä olemme totta kai valmiita jatkamaan, jatkamaan mielellämme tätä keskustelua esittelijän ja kaikkien kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Tulkit ovat ystävällisesti antaneet meille lisäaikaa aina vartijavalle yhteen saakka, joten Zedowski ja Sender voivat vielä puhua. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin komissiolle sen antamasta vastauksesta. Se kuitenkin herätti vielä enemmän kysymyksiä kuin mitä minulla alun perin oli mielessäni. Se herätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Tämä ohjelma on tismalleen se, mitä jatkuvasti on kritisoitu. Komissio ei ole voinut hallinnoida hankkeita ja valvoa niiden rahoitusta. Minulla olisi lukuisia kysymyksiä komissiolle. Ensinnäkin, miksi viinisektori tarvitsee ylimääräistä rahoitusta suhteessa muihin maatalousalan sektoreihin? Toinen kysymys. Kuinka te haluatte nyt muuttaa tätä rahoitusvälinettä sen varmistamiseksi, että sillä saadaan aikaan juuri se, mihin pyritään? Kolmas kysymys, johon te ette vastannut. Kuinka te aiotte estää kaksinkertaisen rahoituksen mikä on tehnyt komission vakuuttuneeksi siitä, että tulevalla ohjelmakaudella rahoitusta pitää lisätä, vaikka missään ei ole näyttöä siitä, että tuki on tarpeen? Ja vielä yksi seikka. Mitä jäsenvaltiot haluavat tehdä koulutukselle ja kunnolliselle täytäntöönpanolle tämän ohjelman yhteydessä niin, että ei käy niin, että joku ostaa vippi, liput tennisotteluun EUn maksamalla tuella? Miten tämä estetään? on rahan käyttö tällä tavalla, kuinka jäsenvaltioiden säännöt varmistaneet eivät muutu koko ajan. Sitä vielä Kinchille. Kinchille kysymys. Katsotteko te, että tämä väline, tai eikö tämä väline teidänkin mielessäni ole, mielestäni ole täysin hyödytön? Voidaanko mahdollisesti uudistuksia tehdä niin, että välineestä tulee parempi? Ja vielä yksi kysymys. Milloin tarkalleen tutkitte tätä välintä jatkossa? Milloin kunnolla tutkitte sen? Thank you very much. Uh, why is there support? Because it's in the... Uh... Sitä tukea on, se löytyy asetuksesta tämä syy, ja siitä sovittiin lainsäädäntöjen kesken. Tämä on vastaus, jonka voin antaa. Niin kuin sanoin, se vahvistettiin joulukuussa 2013 ja ohjelmaa sitten pidennettiin, joten tämän takia minä olen täällä puolustamassa ohjelmaa. Tämä ei ole minun keksintö, niin se on lainsäätäjän päätös. Toiseksi ohjelmat suoritetaan jäsenvaltioissa, eikä komissio, jäsenvaltiot päättävät ohjelmista. Tietysti EU-lainsäädäntö asettaa omat rajansa ja me työstämme tätä asiaa. Tältä puolelta sitten kaksoisrahoitukseen taisin kyllä jo vastata aikaisemmin, mitä tulee edistämistoimeen, kuinka paljon rahaa tulee, me emme sitä päätä. Kokonaisummista päätetään jäsenvaltioissa. Tämäkin on sääntöjen mukaista sitten VIP mahdollisuus on otettu pois. Tämä, tämän lopetimme, kun maksettiin erityisten tilien pohjalta ja tämä on nyt tällainen tasasummainen lähestymistapa maksimissa 4 prosenttia normaalikuluista ja kaikista muista kuluista tällaiset väärin, käytökset eivät enää ole mahdollisia tämän vuoden alusta lähtien. Yeah, thank you very much. First of all, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitän kaikkia kaikista lämpimistä sanoista. Nyt vastaisin sitten jo herra Dehovskin kysymyksiin ja muihinkin kommentteihin, joita tuli. Niin periaatteessa me emme vastusta tätä tukea myönteisessä markkinajärjestössä emme vastusta tätä tukea edes investointikanavan kautta tai edistämme, kaupan edistämistoimien kautta, mutta estämme kyllä kysymyksen, minkä tämän, tämän pitäisi olla rinnakkain olemassa äh, maaseudun kehitysrahaston kanssa. Jos vastaan kysymykseen, mikä on kokonaistavoitteena äh, YMJssä Viinin kohdalla, se on kilpailukyky. Jos esittää kysymyksen, mikä on tärkein tavoite maaseudun kehittämisessä. Siinäkin puhutaan jälleen kilpailukyvystä. Se on vastaus. Jos katsotaan laatikkoa yksi tässä meidän raportissamme, me puhumme näistä tavoitteista eri asioissa, investointitoimista ja maaseudun kehittämistä ja näistä. Ne ovat suurin piirtein kaikki samoja. Se, että on kaksi tällaista rinnakkaista kysymystä ja minkälainen sekunnaarinen vaikutus niistä syntyy, tämä aiheuttaako tätä jakolinja, on erittäin hyvä, tällainen jakolinja on olemassa, se voi estää kaksoisrahoituksen, sellainen täytyykin olla olemassa, mutta me osoitamme tässä kertomuksessa, että se aiheutti kahdessa jäsenvaltiossa, Italiassa ja Espanjassa eri, nämä maat, joilla on alueellisia rakenteita siellä, se viivästytti huomattavalla tavalla ohjelmien rahoittamista kahdella kolmella vuodella. Espanja on erikoinen esimerkki. Silloin kun Espanja kaatui omaan ansansa, he eivät enää pystyneet tämän eh, linjavedon jälkeen, heillä oli vain yksi projekti ja käyttivät vain pienen pienen murtoosan budjetista. Tällainen ohjelma meillä on. Mitä tulee edistämistä, kaupan edistämistä toimiin, menekin edistämistä toimiin, emme periaatteessa vastusta, mutta oli niin paljon tehottomuutta näissä kohdissa, erityisesti mitä tulee eh, yritysten rahoittamiseen, joita ei pitäisi rahoittaa. Olemme todella kriittisiä, mitä tulee tähän, että vuosi vuoden jälkeen on mahdollista ostaa. Siksi tämän tyyppinen tuki on tällainen automaattinen äh, tuki ja me osoitamme myös esimerkkein, että tämä kattaa osan peruskuluja näissä yrityksissä, joita he sitten rahoittavat meidän varoistamme. Vielä lopuksi, jos komissio seuraa, mitä Rova esittelijä sanoi, mielestäni hänen suosituksensa ovat erinomaisia pitäisi paremmin seurata näiden varojen täytäntöönpanoa erityisesti tilanteissa, niin kuin 2014-2018 kaudella varat niin edistämistoimiin kuin investointeihin kaksinkertaistuivat, joten on riskejä tehottomuudesta vieläkin enemmän olemassa. Yksi esimerkki, vaikka on rajoittunut budjetti vanhalla kaudella esimerkiksi kaksi kolmesta suurimmasta jäsenvaltiosta, kaikki projektit, on kyseistä isosta tai pienestä yrityksistä tahansa, niin niitä niitä kaikki, ne kaikki hyväksyttiin, eikä ollut mitään tehokasta valintajärjestelmää käytössä. Mitä tulee toiseen kysymykseen herra Kyllä, aiomme harjoittaa seurantaa niin kuin yleensäkin. Me palaamme tähän asiaan 2016-2017 ja kerromme sitten valiokunnalle, mitä teemme, niin kuin yleensäkin teemme erityistarkastuksen kohdalla. Asento. Sí, presidenta. Bueno, yo... Kiitoksia puheenjohtaja. Que de los intergrupos... El... Niin interryhmistä siellä on tällainen viini- ja alkoholiryhmä. Se on ollut vuosia toiminnassa Rova Lylling johtamista, vaikka Luxemburgissa tehdään aika vähän viiniä. Enemmän puhutaan muusta alkoholista kuin viineistä. No, joka tapauksessa haluan kiittää siitä, että on tilaisuus että tämä ensimmäinen ja toinen pilari, tämä on yksi sellainen asia, joka vaikuttaa huomattavasti viljelijöihin, myös viiniviljelijöihin maissa, joissa maaseudun kehitystä on leikattu dramaattisesti tai tukea sille. Siksi mielestäni on erittäin hyvä että voidaan identifioida ja selventää näitä kysymyksiä. Mitä tulee sitten siihen, tuetaanko tällaista perustamatoista tu- tuotetta, kulttuurista perintötuotetta, joka on tärkeä suuren kilpailun kohteena myös. Herra Seller, jos käy niin, että viinituotteet vain parhaat, ja ne ostetaan sitten Kiinaan. Samoin kiinalaiset ostavat myös parhaimpia saksalaisia autoja. No, niin kuin autojen kohdalla, niin ranskalainen viini ja espanjalainen viini, samoin tsekialainen viini. Esteli hän tietää, että tsekkiläistä viiniä on oluen lisäksi. Tämä tuote ansaitsee saman kohtelun kuin Mercedes-Benz, Airbus ja muutkin tuotteet. Siksi minä aikaisemmin kysyin näistä kiinalaisista bisneskeskuksista, koska Viinin kohdalla varmasti olisi tärkeää, jos saataisiin tietää, mitkä yritykset tästä hyötyvät, niin varmasti jotakin yllätyksiä syntyisi, ehkä myönteisiäkin yllätyksiä. Erittäin hyvä, että kaikki eurooppalaiset toimijat valvovat tuotantoaan Viini ehkä kiinnostaa vähemmän kiinalaisia kuin autot ja lentokoneet. Ymmärrän kyllä, että tämä ei nyt, että tämä on tosi tärkeä kysymys Etelä-Euroopan viljelijöille. Samoin nyt on näitä ongelmia. Joskus ongelma on pikemminkin sokeri, jota lisätään Pohjois-Euroopassa viiniin, eikä viini, jota me tuotamme etelässä, joten pyydän nyt toimitaan johdonmukaisesti eikä pidä vahingoittaa etelän tuottajia, koska siellä voi olla haitallinen vaikutus sitten pohjoisenkin maihin, enkä usko, että tässä, tätä halutaan, joten pyydän olla nyt johdonmukaisia. Ja herra Kins, haluaisin, että ottaisit huomioon nämä viinikysymykset ja ehkä teidän pitäisi maista todellakin Euroopassa viin, että huomaat, että pystymme tekemään hyviä tuotteita ja olemaan kilpailukykyisiä muun maailman suhteen, niin kuin muukin maailma kilpailee meidän kanssamme. Latinalainen Amerikka, amerikkalaiset ja pikkuhiljaa myös kiinalaiset.